me olemme jo myöhässä ja meillä on paljon asioita esityslistalla tänä aamuna ja 11.45 meidän täytyy päättää jo työskentelymme, koska koordinaattorit tapaavat valtiosihteeri Vatlin suljetun ovin. No niin, nyt kun valmistaudutte äänestyksiin, niin haluaisin huomauttaa aivan ensiksi, että Euroopan parlamentti on ainut toimielin, joka saa ranskalaiset töihin 14. päivä heinäkuuta, joka on Ranskan kansallispäivä. Nyt näette, miten painava poliittinen laitos parlamentti on. Haluaisin kiittää sihteeristöä ja ryhmien avustajia merkittävästä työstä, kun he ovat valmistelleet tämän aamuiset äänestykset. Ja Portasin mietintö jäi vielä auki koko yöksi ja sitten on päästy kompromisseihin. Uudistetut kompromissit on lähetetty jo sähköpostitse ja kompromissi K kohdasta 9, kompromissi D johdanto-osan kappaleesta L. Se on Bokrosin filosofinen kompromissi, jota hän esitti suullisesti ja kyse oli globalisaatiosta ja teillä on äänestyslistat ja nämä kaksi kompromissiesitystä yhdellä paperilla, eli K ja D. Herra Haglund. Thank you, Chairman. I just wanted to tell you that the... Halusin vain kertoa sille, että altaryhmä haluaa edelleen kohta kohdalta äänestystä kompromissikoosta, vaikka se on muuttunutkin, joten toivottavasti tästä tulee kohta kohta äänestys, joka ei ole kuitenkaan, tai ainakin mikä ei ole kuitenkaan merkitty esityslistaan. Oikein hyvä. Sitten kun menemme kompromissi koohon, niin ilmoittakaa meille sitten. Which starts with considered Sitä kohdasta, joka particle measures to be given to, for, to examine the option ja niin edelleen. Haluamme tästä consider-sanasta eteenpäin kohdasta edellisen äänestyksen. Oikein hyvä. Laitettiin ylös. Ei muita huomioita. Oikein hyvä. Niinpä ehdotan, että aloitamme herra Portasin mietinnöllä aivan heti ja kohta yksi. Oui, oui, excusez-moi, on me précise que... Je... Anteeksi, minulle sanottiin, että vo, te voitaisiin vielä äänestää. Voidaan äänestää kompromissi E, kuka puoltaa ja kuka vastustaa. E-kompromissia vastaan. Tyhjää. Kiitoksia ja se hyväksyttiin. Niinpä 20 eh, kahdesta 25 tarkistukset. 22 ja 23 siis raukeavat. Ja kompromissi F esittelijältä puolesta vastaan ja tyhjää. Se hyväksyttiin kompromissi G ja puolesta vastaan tyhjää. Sekin hyväksyttiin ja samalla enemmistöllä. Ja kompromissi H Siinä kohta kohdalta äänestys, se tulee tuolla paperilla esiin ensimmäinen osa hoosta puolesta. Kiitos vastaan. Ja tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Liberaalinen sama ja tyhjää. Hyväksytty sekin. Kompromissi I puolesta vastaan. tyhjä Yksi tyhjä hyväksytty. Ja kompromissi. Anteeksi vain. Tämä kompromissi kattaa 44, 45, 43 myös mutta ei kaata 46, joten äänestetään tarkistus 46, Alvaro ja muut liberaalit puolesta. Vastaan. Nyt pitää laskea. Taisi olla enemmistö, mutta nyt pitää laskea puolesta Vastaan. Abstention. Tyhjää. Enemmistö melko selvästi. Ja 47 mm, esittelijä mm, vastustaa puolesta vastaan. Kiitos. Tyhjää. Ja 47 hylättiin. 48 on katettu jo. 49 EPPltä puolesta vastaan. Tyhjää. Se on hyväksytty. Ja sitten kompromissi J. Siinäkin erillinen äänestys. Ens... Niin, Haglund. Yes, just briefly, Chairman. We feel that Lyhyesti meidän mielestämme 55 ei ole katettu, vaikka se on merkitty niin, mutta haluaisimme äänestää siitä siis erikseen. No hyvä niin. Niinpä, 55 tarkistus. Olette sitä mieltä, että se ei tule mukaan kompromissiin G. Ja siitä äänestetään jälkeenpäin. Tällä hetkellä siis kompromissi J. Ensimmäinen osa. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi J, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan enemmistö ja tyhjää. Enemmistö puoltaa, siis Jin kummatkin osat hyväksytty. Anteeksi nyt, anteeksi. Minä en ole vielä saanut kahvia. En tiedä, oletteko te saaneet, mutta minä en. Eli toinen osa ne hylättiin. No niin, se kattaa tarkistukset 50, 54, 51, 52, 53 ja tulemme 55 tarkistukseen. Äh, ajateltiin, että se, se tuli g mukaan. Liberaalit pyytävät erillisäänestystä tarkistuksesta 55. Mitä sanoo esittelijä? Hän on vastaan. Esittelijä, olkaa hyvä. Eh, eh, Minä hyväksyn tämän erillisäänestyksen, mutta minun mielestäni tämä kompromissin sanamuoto sanoo aivan saman aivan selvästi. Eh, suosittelen vastaan, koska minun mielestäni se on mukana, mutta tämä on aivan kunnioitettava mielipide. Oikein hyvä. Puolesta. Tarkistus 55 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistus 55 hylättiin selvästi. Ja kompromissi K. Se on muutettu. Se on kohta kohdalta. Ja jos ymmärsin, niin toinen osa. Haluatte siis E, erottaa e, e, independent fund with its own commitment payment appropriations ja such a fund. Siitä äänestetään erikseen, siihen asti siis. Nyt äänestetään ensiksi ensimmäisestä osasta ja kolmannesta osasta. Kaikki siis mikä on muuta eh, puolesta. Ja vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Joka tapauksessa ensimmäinen osa ja loppu eh, on hyväksytty. Ja toinen osa, eh, joka luettiin puolesta Niin, minä luulisin. En minä halua sekaantua EPPn asioihin, mutta normaalistihan EPP puoltaa, koska se puolsi koko kompromissi kokonaisuutta. Katsokaa nyt itse. Kuka puoltaa? No Barbara. È possibile ripetere questa votazione per piacere, perché forse... tämä äänestys toistaa? Ehkä minäkin tarvitsen kupposen kahvia vielä. No niin. Kyse on siis siitä, jos ymmärsin hyvin oikein, niin liberaali ryhmä häiritsee lause, joka on tuolla kompromissin keskellä. Se haluaa erillisäänestyksen, jotta, se, jotta voi sanoa, että ei ole samaa mieltä. Muut ryhmät sen sijaan hyväksyvät jo kokonaisuutena tämän tarkistuksen, joten käsittääkseni muut ryhmät äänestäisivät koko kappaleen puolesta mutta Ymmärsittekö nyt, Barbara? Eli tämä toinen lause. Esittelijä puoltaa. Kuka on puolesta? Barbarakin on. Muutkin ovat. Ja kuka vastustaa? Liberaalit, niin kuin sanottiin, vihreät ja muutkin. Kiitoksia. Ja tyhjää. Oikein hyvä. Eli enemmistö puoltaa. Eli kompromissi K kokonaisuutena hyväksytty. Ja siitä eteenpäin äh, sitten kompromissi L. Kompromissi L, siinäkin on kohta kohdalta äänestys, äh, joka äh, tulee esiin tuolla esityslistassa tai tuolla äänestyslistassa. Ensimmäinen osa puolesta Ensimmäinen osa kompromissi L puolesta. Vastaan. Tyhjää tarkistus hyväksyttiin pienellä enemmistöllä. Ja sitten toinen osa puolesta. Selvempi enemmistö, kuka vastustaa ja tyhjää. Toinen osa hyväksyttiin niin ikään. Nyt voimme sitten äh, äänestää tarkistuksesta 67. Manner äh, esittelijä vastustaa 67. liberaalit ja Rova Andresen ja kuka vastustaa, enemmistö ja tyhjää. Viisi tyhjää, joten hylätty. Tarkistus 69. Esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjää ja tarkistus hyväksyttiin. 70 on sama sisältöinen 69 kanssa ja sitten Wertmanin 71 ja vastusta Kuka puoltaa? Kiitos. Ja vastaan. Enemmistö vastaan Ei ole tyhjää. Yksi tyhjä. Tarkistus hylättiin siis. Ja sitten johdantoosan kappaleet kompromissi A puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus hyväksyttiin. Mutta se ei kata tarkistusta kolme EPPltä puolesta. Esittelee puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Niukka enemmistö. Ja nyt kompromissi B. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää ei tyhjiä, hyväksytty. Valitettavasti se ei kata kovinkaan monta tarkistusta. Tarkistus seitsemän esittelee puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Tällä kertaa esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan tyhjää. Ja tarkistus hyväksyttiin. Nyt sanottiin, tein äänestetä. Ja tarkistus yhdeksän. Esittelijä eh, vastustaa puolesta. Vastaan. ja tyhjää hylätty. Tarkistus 10 lavia. Esittelee vastusta puolesta vastaan tyhjää. Kaksi ääripäätä olivat puolesta ja tarkistus hyväksyttiin. Aika hauskaa, koska täällä enemmistöt muuttuvat. Tässä huomataan, että tässä on töitä paljon tehty yöllä. Ja 11 raukeaa ja 10 hyväksyttiin. Nyt voimme mennä kompromissiin C. Puolesta vastaan. Tyhjää. Yksi tyhjää, joten hyväksyttiin. Se kattaa tarkistukset 12.13, äh, mutta ei valitettavasti 14. Eli 14 äh, puolesta vastaan. Äh, vähemmistö vasemmistossa hyväksytty. Tarkistus 15. Tällä kertaa esitelijä puoltaa puolesta vastaan esittelijä puoltaa, sanotaan. Hänhän voi muuta mieltään. Ja vastaan. Tyhjää. Tarkistus 15 siis. Hyväksytty. E, ei tiedetty, oliko esittelijä puolesta vai vastaan, mutta kompromissi D muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tästä eteenpäin vielä pari tarkistusta, jotka eivät tule kompromissiin 20. Mm, esittelijä äh, vastaan. Kuka puoltaa? Rouva Mannerin tarkistus, anteeksi, rouva siis. Äh, erikoinen nimi. Puolesta vastaan. Enemmistö taas äh, ja tyhjää. Rova Manner hävisi ja tarkistus hylättiin. Viimeinen tarkistus Vertman, kuka puoltaa vastaan? Enemmistö ja tyhjää, ei tyhjää, eli hylätty. Ja nyt me äänestämme yhtenä pakettina näistä kahdesta lausunnosta. työllisyys- ja sosiaaliasiainvaliokunta ja talousasiainvaliokunta nämä <clears throat> yhtenä pakettina, koska nämä lausunnot on katettu kuka puoltaa näitä kahta lausuntoa. Eli nämä kaksi valiokuntaa vastaan tyhjää. Kaksi tyhjää, kiitoksia. No niin, äh, sitten vielä loppuäänestys. Loppuäänestys puolesta vastaan. Nyt tässä pitää varmaan laskea. Äh, se on parempi pöytäkirjaa ajatellen. Anteeksi nyt. Kuka puoltaa loppuäänestys? Minä en itse äänestä. 30 ja vastaan. Yhdeksän vastaanta ja tyhjää. Yksi tyhjä. Hyväksytty siis onnittelen esittelijää, joka on tehnyt erinomaista työtä, samoin kuin koordinaattorit, jotka edesauttoivat tässä kompromissin teossa. Ja seuraavaksi me äänestämmekin äh, herra Gairin mietinnöstä. Voilà, simplement le président. Nyt äh, tarvitsisi vielä puheenjohtaja äänestysluettelon. Voilà. Alors, Alors, j'ai plusieurs demandes de... No niin, täällä on useampi puheenvuoropyyntö. Varsinkin ajattelen äänestyselityksiä. Esittelijä taitaa itse haluta puheenvuoroa. Ja äsken äh, Lavia ja Haglund, he haluavat äh, puheenvuoron ennen äänestystä. Esittelijä Geier. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Kysymys on meidän valiokuntamme lausunnosta, joka koskee teollisuusvaliokunnan mietintöä, joka puolestaan käsittelee komission esitystä, jonka mukaan 114 miljoonaa euroa käyttämättä näitä varoja ohjelmasta, joka tarkoituksena oli elvyttää suhdannetta käytetään rahoitusvälineessä, joka koskee energiahankkeita. Tähän meillä on muutama tarkoit- tarkistus, jota olemme esittäneet. Pyydän tässä yhdessä kiittää kollegoja kansanpuolueryhmästä, jotka myös ovat tehneet tarkistuksia, jotka olen kaikki voinut hyväksyä. Minun kannaltani katsottuna, jos kenelläkään ei ole mitään tätä vastaan, voimme äänestää kaikesta yhtenä kokonaisuutena, koska minä oikeastaan olen saanut pelkästään tuen ilmauksia näiden tarkistusten osalta. Valiokunnassa ei myöskään ole mitään erimielisyyksiä. Meillä on budjettioikeudellisia ongelmia, jotka liittyvät siitä, että 15 miljoonaa euroa osoitetaan uudestaan, jotka ovat otsakkeessa kaksi ja tarkoitus olisi lisätä näihin 114 miljoonaan. Ajatus on lähtöisin kollega Katrin van Bremptiltä teollisuusvaliokunnasta. Voin tukea tätä ajatusta, koska nämä 15 miljoonaa euroa otsakkeessa kaksi ovat sellaisia, että niille, niihin ei ole mitään oikeusperustaa ja me menetämme ne, jos niille ei osata uutta käyttötarkoitusta. Kysymys on teknistä keskusteluista, joita sitten on syntynyt tässä yhteydessä. Ja haluaisin kuulla, jos komission edustaja on paikalla ja haluaisin kuulla, miten komissio näkee asian. Toisaalta, miten komissio arvioi sen, voidaanko 15 miljoonaa ilman oikeusperustaa jättää sinne, missä ne ovat. Ja jos komissio on yhtä mieltä sen kannan kanssa, joka meillä on, milloin, silloin mikä olisi se metodi, jota komission mukaan pitäisi noudattaa. Luulenkin, että tähän voin jo päättää. vaan puheenvuoron haluan kiittää vielä kerran hyvästä yhteistyöstä ja odotan mielenkiinnolla äänestystä. Merci. Monsieur... Kiitoksia sitten herra Lavia. Credo Presidente che eh, sia importante eh, vedere se la Commissione è in grado di darci una risposta su questo tema dei 15 milioni. Mielestäni on tärkeää saada vastaus komissiolta tähän 15 miljoonaan. koska periaatteessa olen vastaan sitä, että käytetään rahaa otsakkeesta kaksi, niin kuin se olisi joku luottokortti, jotta voitaisiin sitten rahoittaa muita toimia, jotka eivät oikeastaan sovi maatalousotsakkeeseen, joten haluaisin komission näkemyksen tästä kuulla, että pitäisi, että pitäisikö minä näistä vastaan tätä tarkistusta niin kuin se on esitetty. Euh, Kiitoksia, herra Lavia. Ymmärtääkseni äh, tässä komission vastauksessa äh, teidän ongelmanne liittyy nimenomaan tarkistukseen kahdeksan. Jos ongelma on, niin se on tarkistuksessa kahdeksan. Tässä ehdotetaan, esittelijä ehdottaa, että äänestetään yhtenä ryhmänä, mutta ymmärrän kyllä, että jos teillä ei ole tarkistuksen kahdeksan toivottavaa vastausta, niin haluatte mm, siihen sitten erillisäänestyksen. Ja sitten Haglund. Just briefly, first of all... Via has, so we're also looking forward to the... Meillä näyttää olevan sama kuin herralla Via, mekin odotamme vastausta, mutta en halunnut kommentoida aikataulua, tai siis halusin, siis oli vain kymmenen tuntia jälleen aikaa ennen tätä määräaikaa. Selkeä, kun saatiin mietintö, joten halusin pyytää sihteeristä antamaan meille enemmän aikaa, koska emme voi kymmenessä kymmenen tunnin työn jälkeen äänestää. kymmenen tuntia sen jälkeen, kun mietintö tuli, niin oli tämä tarkistettiin määräaika, eli tällaisella aikataululla voi tehdä työtä tulevaisuutta varten. Tämä oli ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun minun täytyy tästä mainita neljäs kerta jo, ja yksi vuosi on vasta mennyt, joten olen vähän huolestunut tästä. Kiitos. Merci, mon cher collègue. Vous avez... Kiitoksia, hyvä kollega. Nämä eivät ole aivan hyväksyttävät työolosuhteet, kyllä. Tämä ei ole sihteeristön vastuulla, vaan minun vastuullani koska me teimme koordinaattorien kokouksessa tällaisen äh, päätöksen, enkä minä äh, ajoissa huomioinut. Minä olen tässä yksin syypäänä. Äh, joka tapauksessa minä korjaan nyt, kyseessä ei ole tarkistus kahdeksan, vaan viisi. No, five, yes. Siis nämä kaksi tarkistusta, viisi ja kahdeksan, aivan oikein. Vai viitonen, viitonen ainoastaan tarkistus 5. Jos on ongelma, se on tarkistus 5. Sitten Rakarvaajo. Thank you very much. Uh, as shadow Kiitos varjoesittelijänä EPPn puolesta. Sanoisin, että me tuemme esittelijän linjaa ja tuemme sitä, että 15 miljoonaa, jotka ovat otsakkeessa kaksi, osoitettaisiin ilmastonmuutokselle. Kuitenkin Olemme antaneet kollegoille äänestyksen vapaat kädet, siis heille, jotka eivät ole yhtä mieltä siitä, että budjettin varoja, otsakkeen kaksi varoja, jotka on nostettu maatalouteen, käyttäisiin tähän tarkoitukseen. Haluaisin, että ne sovellettaisiin biopolttoaineeseen ja biomassaan ja myöskin rakennusten energiaa tehokkuuteen. Siis heillä on vapaat kädet, he voivat äänestää tätä vastaan, jos haluavat. Siis lukutettu tarkistusta kahdeksan yhtenä kokonaisuutena voisi mielestämme, mielestämme äänestää, koska meillä on tarkistus viisi, meillä on kollega, joka haluaa äänestää vastaan. Kaikesta muusta voitaisiin äänestää yhtenä kokonaisuutena, mutta katsotaan, mitä komissiolla on kuitenkin sanottavana asiasta. Hyvä, kiitoksia. EPP on kurinalainen ja demokraattinen ryhmä ja liberaali myös. No niin, e, komissio. Tämä herättää skeptismiä. Komissio siis eh, hyvä, hyvä edustus. Haluaako komissio antaa vastauksen? No niin, ennen kuin komissio puhuu, niin sitten vielä porta. Kiitos puheenjohtaja. Niin, vielä kerran haluan tehdä selväksi sen, että me emme nyt aio syvällisesti puuttua budjetin systematiikkaan. Kysymys on siitä, että siirretään varoja ja pyydämme komissiolta ehdotuksia siitä, miten teknisesti voidaan toteuttaa sopeuttaminen, joka merkitsee sitä, että ylärajoja eri otsakkeissa täytyy luonnollisesti muuttaa, sopeuttaa. Tiedän, että jotkin kansapuolueen kollegat ovat, näkevät ongelman tarkistuksessa numero viisi jota olen esittänyt, minkä vuoksi haluaisi äänestää erikseen tarkistuksesta numero viisi. Silloin minä pyytäisin, että me siinä tapauksessa äänestäisimme erikseen myös tarkistuksesta kahdeksan. Mutta kaikki muu 5 ja 8 lukuun ottamatta on sellaista, että siitä voidaan äänestää yhtenä kokonaisuutena. Bon, nous trouvons le 8. No niin, sitten taas ollaan kahdeksassa. Mm jokainen pitää panttivankinaan yhtä tarkistusta. Haluaisiko komissio antaa täsmennyksiä tähän kysymykseen? Olkaa hyvä. Chairman, uh, just to answer to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Koskien tätä 15 miljoonaa, joka on uudessa budjettikohdassa otsakkeessa kaksi nimikkeellä ilmastonmuutos. Tällä hetkellä ei ole oikeus perustaa joka tällaisen menon voisi otsakkeessa kaksi oikeuttaa. Sen vuoksi raha jää sinne. Ei ole mahdollista toimeenpana 15 miljoonaa siellä, missä ne ovat. Idea siitä, että siirretään 15 miljoonaa otsakkeeseen 1a, siinä täytyy täyttää tietyt ehdot. Jos olisi liikkumavaraa käytössä, otsakkeessa 1a ainakin 15 miljoonan edestä, niin silloin olisi mahdollista vähentää otsakkeessa kaksi menoja ja kasvattaa sitten kohdissa elvytyspaketissa siellä. Valitettavasti liikkumavaraa ei ole käytössä. Yksi A katon alla, enimmäisvaran alla. Ja ainoa tapa siirtoon on arvioida uudelleen otsakkeen kaksi enimmäisvaraa ja lisätä sitten yksi A otsakkeen enimmäismäärää. Mutta se olisi tekninen mukautus, koska otsakkeiden menot on jaettu niin, että, että se olisi mukautuksia politiikkaan niin kuin ne on nykyisissä rahoituspuitteissa ryhmitelty otsakeittain. Kiitoksia. No niin, nyt äh, kun saimme tämän selvityksen, niin äh, herra Läviä, äh, haluatteko kohta kohdalta äänestystä? Joo. Kyllä, no niin, mm, näin. Gayer halusi kahdeksasta myös kohta kohdalta äänestystä, näin päättelen. Jokainen saa haluamansa. Minä ehdotan nyt, että äänestetään yhtenä pakettina kaikista muista, paitsi viisi ja kahdeksan tarkistuksista. Eikö näin? Kaikki muut paitsi viisi ja kahdeksan puolesta vastaan. Kolme vastaan, entä tyhjiä? Ei tyhjää, joten nämä tarkistukset hyväksyttiin yhtenä ryhmänä. Nyt sitten tarkistus viisi esittelijältä puolesta vastaan ja osa EPPstä, liberaalit ja muutamat muut, ja tyhjää. Kiitos. Enemmistö, eli hyväksyttiin. Sitten tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Siinäkin enemmistö melko selvästi, eli puolesta. Kaikki tarkistukset hyväksyttiin siis tietyt yksimielisesti, jotkut enemmistöllä. Ja loppuäänestys, siinä pitää taas laskea. Kuka puoltaa? Ja vastaan. Kolme vastaan. Tyhjä. Ei tyhjä. Kaikki läsnä olevat paitsi kolme ovat puolesta. Lasketaan läsnä oli 23. Eipä, ei tyhjä. No niin, eh, toiseksi viimeinen äänestys. Kyseessä on eh, edustaja Alfonsin eh, mietintö Salomosaarista ei tarkistuksia esittelijä puoltaa. Kuka puoltaa puolesta? Kaikki, jotka äänestävät puolesta, pääsevät Salomosaarille omilla, omalla kustannuksellaan. Kuka vastustaa? Kaksi vastaan ja tyhjää. Kiitos. Tässäkin äh, kaikki, äh, paitsi kaksi läsnä olevista ovat puolesta. Sen jälkeen ähm, Jutta Haugin mietintö. Siinä meillä onkin äänestyslista, tarkistukset. Wertmannin tarkistukset on vedetty pois, näin kerrotaan minulle. 33, 36 ja 8. Ja sitten kerran. I should like to play the role of Mrs. Haug today. Yritän esittää Rova Haugin roolia tänään. Hän on pyytänyt minua edustamaan häntä, koska ei voi olla paikalla. Hän halusi vain, että sanon muutaman asian. Kaikki tiedätte, että tästä keskusteltiin tietojärjestelmistä Schengen 5 Eurodac ja muutama viikko sitten oli keskustelu ja on ollut useita tarkistuksia. Esittelijä ehdottaa kompromissitarkistusta, joka ottaa huomioon 34 Alvarolta, 35 Kolinolta ja, kol- ja hänen omaan tarkistuksensa 14. Sopeutussäännöt henkilöstölle ja virastolle. Hän erottaa suullista tarkistusta, joka teillä kaikilla on varmasti kirjallisena, joka ottaa huomioon tarkistukset 26 Redmanilta ja hänen oman tarkistuksensa 15. Hän on myös live tarkistanut asian ja hän on kertonut sille kollegoille, että vastuuja on mukaan meidän valiokunnan ja live välillä. Tämä on syy hänen arvioonsa jostakin tarkistuksesta, mutta useimmat niistä on vedetty pois, sikäli kun ymmärrän. Rova Wertmanin puolelta 33, 36 ja 38 on vedetty pois, sikäli kun ymmärrän. Esittelijä ehdottaa, että 2-24 tarkistuksista, 1-24 äänestetään yhtenä ryhmänä pois lukien tarkistus 4, joka on kiistanalainen. Ja lopun osalta voitte seurata äänestyslistaa. Ja merci à notre rapporteur. Kiitoksia esittelijälle ja Joran Tärmille. E, ei muita puheenvuoropyyntöjä, joten voidaan aloittaa äänestys. Ja siitä ryhmä yksi joka liittyy tarkistuksiin yhdestä 24, paitsi tarkistukset 4, 14 ja 15. Kuka puoltaa ensimmäistä ryhmää? Ja vastaan. Yksi vastaan. Entä tyhjää? Yksi tyhjä. Ensimmäinen tarkistuspaketti hyväksytty Siihen tulee tarkistus kolme, mutta sitten 28 äh, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 28 hyväksyttiin. Äh, neljä äh, katetaan. 29 raukeaa. Tarkistukset 5 ja 6 katettiin tuossa ensimmäisessä äänestyksessä. 30 Alvarolta esittelijä vastustaa, kuka puoltaa. 30 siis. Liberaalit, herra Bokros, kuka vastustaa? Melkein kaikki muut. Entä tyhjää? Ei tyhjää. Alvaro siis hylätty. Seitsemän katettiin jo, samoin kahdeksan. 31 Alvarolta esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää. Yksi tyhjää hyväksyttiin. Ja sitten 32 äh, Vertman, äh, se on yhteen sopiva, ei ole vedetty pois. Esittelijä äh, vastustaa puolesta, 32 tarkistus siis. James Ellis ja jotkut muut, entä vastaan? Enemmistö, tyhjää, tarkistus hylättiin. Ja nyt tulemme seuraavaksi kompromissi Ahan. Muut tarkistukset on vedetty pois tai ne on jo katettu. Eli kompromissi A Haugilta puolesta vastaan tyhjää. A on hyväksytty siis. Ja nyt voimme siirtyä tarkistuksen 15. Suullinen tarkistus esittelijältä. Se on suullinen, mutta teillä on siellä kirjoitettuna se teksti. It shall and in particular. It is in the event of its role having become erinomaista se siis poistetaan, jos siitä ei ole hyötyä. Tämä on hyvä päätös. Kuka puoltaa tätä tarkistusta, suullista tarkistusta lisäyksenä? Vastaan. Vaikea olla vastaan. Tyhjää. Kiitos. Kaikki olemme sitä mieltä, että ei tarvitse eh, ottaa. Eli 15 hyväksytty. Ja sitten 37 äh, Holmeier esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Yksi vastaan äh, ja hyväksytty siis. 38 vedetty pois, muut on katettu ensimmäisessä äänestyksessä. Nyt tulemme Holmajerin 25. Äh, esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Yksi vastaan, entä tyhjää? Hyväksytty. Ja sitten muut on jo äänestetty, paitsi Alvaro on 27, esittelee puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. 27 hyväksytty. Ykkönen tuli jo äänestettyä, sitten loppuäänestys puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää. Eli kaikki läsnä olevat ovat puolesta, paitsi kolme tyhjää. Kukaan ei ole vastaan. Onnittelut Rova Haugille ja herra Färmille, joka edusti Jutta Haugia. No nyt äänestykset on viety päätökseen. Oui, alors, pardon, on n'avait pas fini, on a... Niin, anteeksi, äänestyksiä ei vielä äänestettykään loppuun, koska me olemme tarkastelleet ongelma, joka liittyy korjaavaan lisätalousarvion numero kaksi. Ja tästä annan puheenvuoron esittelijälle, jos hän on valmis. Eli kakkonen. Ja sanon etukäteen, että annan puheenvuoron korjaavasta lisätalousarviosta viisi ja seitsemän, mutta se on aivan eri asia. Nyt lisätalousarvio kaksi. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Jos muistatte, alun perin tämän lisätalousarvion numero kaksi sisältö oli hyvin erilainen, ennen kaikkea osittain sellaista, mikä kuuluu kollegalle Vladimir Mankalle ja osittain komissiolle, siis komission osulle, osuuteen, josta minä olen vastuussa. Neuvosto oli valmis tukemaan niitä esityksiä, jotka kuuluvat muihin osioihin, mutta on tarvetta näyttää vihreää valoa komission osalta relevanteille muutoksille. On päätetty jakaa alkuperäinen lisätarvio numero kaksi ja tästä syystä meidän on lisätalousarvio, jolla ei ole mitään rahoituksellisia vaikutuksia, mutta joka antaa vain mahdollisuuden käyttää rahaa oikeassa tarpeellisessa kohdassa, joten en näe mitään ongelmia ja ehdottaisin, että komis- valiokunta äänestäisi myönteisesti tästä esityksestä. Voilà, je Alors... Kiitoksia. No niin, täydennän sitä, mitä esittelijä jo sanoi. Kyseessä on aihe, jota olemme tarkastelleet trilogin yhteydessä. Ja eh, silloin ilmeni, että neuvosto eh, ei poliittisesti tällä hetkellä kyennyt äänestämään lisätalousarviosta, ja, jota tarvitsevat alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea sen sijaan riippuen parlamentin äänestyksestä voidaan perustaa uusi BEREC Eh, virasto, eh, ei Beres, eh, sanon sosialisteille, se on Euroopan sähköisen viestinnän toimisto ja annetaan tälle uudelle virastolle mahdollisimman pian määrärahat. Niinpä meille ehdotetaan nyt kolmen toimielin välinen sopimus on olemassa, että mahdollisimman nopeasti annetaan määrärahat Berekille ja e, osa lisätalousarviota, joka e, koskee nimenomaan Berekiä, kuten esittelijä sanoi. E, ja sitten suullinen tarkistus. Tämä tulee ainoastaan täsmennyssyistä tänne alkuosaan sanotaan, että ne katsotaan siirtymäkauden säännöksiä koska kaikissa lisätalousarvioissa 2010 me viittaamme väliaikaiseen menettelyyn, josta olemme sopineet jo marraskuussa 2009 toimielinten välisessä sopimuksessa, ja se koskee koko 2010 vuotta, kun odotamme, että saamme budjettimenettelyt seuraaville vuosille, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan, ja pitää tehdä myös päiväys sopeutus, koska kyseessä täällä nyt eivät ole oikeat päiväykset. Jos ei tule puheenvuoropyyntöjä, niin äänestämme tästä lisätalousarviosta kaksi. Kuka puoltaa? Kiitos. Ja vastaan. Yksi vastaan. Entä tyhjiä? Yksi tyhjää. Hyväksytty siis. Onnittelen esittelijää. Ja nyt lisätalousarvioista muutenkin. <clears throat> niin pyytäisin esittelijä esittelemään meille ongelmakohdat, jotka ovat yhteisiä lisätalousarviolle viisi ja seitsemän. Eilen illalla meillä oli koordinaattorien kokous tästä kokouksesta tästä asiasta ja koordinaattorit antoivat suostumuksensa eh, tälle ehdotukselle, jonka esittelijä antaa nyt missään. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, mitä tulee lisätalousarvio numero viisi? Alkuperäisessä muodossaan se ei ole ongelma ja se kattaa Olafin välttämättömät tarpeet me olemme valmiita tukemaan sitä. En tiedä, olemmeko ne oikeudellisesti siinä tilanteessa, että voimme jo äänestää siitä, koska riippuisi siitä, tunnetaanko neuvoston kanta vai ei. Mutta meidän aseman kantamme on sangen selvä ja me tuemme tätä. Aiemmin jo keskusteltiin siitä, ei pelkästään koordinaattorikokouksessa, vaan jos oikein muistan, mainittiin muussa yhteydessä se mahdollisuus, että me erityisesti sitoutuisimme siihen, että annamme myönteisiä viestejä neuvostolle ja komissiolle, jotta annettaisiin tukea niille maille, jotka eurovehykkeellä ovat taloudellisesti huonessa tilanteessa tai eurovyöhykkeen ulkopuolella. Ja tästä syystä 60 miljardia on se summa, jonka odotetaan kattavan tai palvelevan tietolaisena takuuna luotoille – ja me haluaisimme nyt lähettää myönteisen viestin, että tämä kunnianhimoinen tavoite tehdä tilanne vakaammaksi on sellainen, että me tuemme sitä. Miten tämä voitaisiin tehdä mahdollisimman pikaisesti? Kolmikantaneuvottelujen yhteydessä puheenjohtajamme otti asian esille ja totesi, että seuraavassa korjaavassa lisätalousarviossa voimme muuttaa lisätalousarviota ja tehdä työmme, mikä oli kovinkaan mutkikasta. Meidän pitää vain laittaa budjettiin uusi kohta, jossa ei ole rahaa, eli antaa PM sekä maksusitoumuksiin että maksumäärärahoihin. Tämä ehdotus, jotta se olisi nopea aiheutti, olisi hiukan erilaisia näkemyksiä, koska komission oikeuspalvelu oli täysin tätä vastaan, ja se oli sitä mieltä, että tässä tapauksessa me käyttäisimme komission oikeuksia, nimittäin tekisimme aloitteen, joka on komission etuoikeus. Me torjuimme tämän ajatuksen teoreettisesti. Sillä jos näin olisi, ei olisi mitään, mitään liikkumavaraa millekään tarkistuksille, koska kaikki tarkistukset ja korjaukset ovat ö, aloitteita. Joten juridisesti emme halua hyväksyä tätä kantaa. Mutta se, mitä nyt on tapahtunut, ehkä meidän ajatustemme tai suunnitelmiemme ansiosta, komissio oli melko nopea ja teki uuden lisätalousarvion, jonka numero on seitsemän. Ja se on juuri sitä, mistä me olemme puhuneet. Ja minusta on tärkeää, että tässä herkässä kysymyksessä, joka on se, miten voidaan puolustaa euroa näin myrskyisinä aikoina, olisi suuri virhe käynnistää toimintavälinen kiista – siksi, että olisimme oman ratkaisumme kannalla ja heidän ratkaisuaan vastaan. Tämä viesti ei olisi hyvä, joten ajatellen ajoitusta on, on mahdotonta muodollisesti ja juridisesti hyväksyä lisätalousarvio numero seitsemän nyt sillä virallisesti me emme tiedä, mikä on neuvoston kanta. Ja tänä lyhyen aikana en pystynyt edes tekemään mietintöä, jota ryhmäni olisi tukenut. Olemme kuitenkin kiinnostuneita myönteisen viestin lähettämisestä ja koordinaattorien kokouksessa tuettiin ajatusta siitä, että olisi tällainen poliittinen äänestys nyt, mikäli mitään muuta kuin sen ilmaisemista, että tämä valiokunta, talousarviovaliokunta, tukee ajatusta siitä, että tulee uusi budjettikohta rahoille, joita vielä ei ole. Ja tämä PM ei puutu sitoumus- ja maksumäärärahoihin budjetissa, mutta antaa mahdollisuuden, kun aika on kypsä – jolloin tämä järjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Muotollinen, muodollinen päätös voidaan tehdä kenties jo seuraavassa kokouksessa, parhaimmassa tapauksessa, eli syyskuussa. Ja me voimme sitten viedä tämän lisätalousarvion myös täysistunnon käsiteltäväksi. Minä tarvitsisin nyt sihteeristön tukea. Voimmeko me äänestää lisätalousarviosta seitsemän nyt vai odotetaanko neuvoston kantaa. Minulla ei ole mitään ongelmaa. Minusta me voimme äänestää, jos haluamme. Ja nyt kysyisin eh, puheenjohtaja, noudattaen teidän alkuperäistä ajatustanne, että meillä olisi, pitä, pyytäisin, että meillä olisi tämä poliittinen äänestys tästä listan numero seitsemän. Donc, vous... Kiitokset esittelijälle. Ymmärsitte varmasti, hyvät kollegat, mitä ehdotetaan. Tämä ei ole mikään juridinen äänestys, vaan mm, tässä budjettivaliokunta eh, ennen kuin se menee eh, täysistuntoon koskien viitosta ja seitsemää, koska neuvosto ei ole vielä antanut omaa kantansa ja neuvosto aikoo antaa kantansa kesän aikana. Sen sijaan nyt olisi kiireellistä, ei eh, niinkään viitosesta, mutta seitsemän kohdalla on kiire, koska kyse on siitä, että otetaan mukaan budjettiin takeet Euroopan unionin budjetin takeet siitä, että mahdollisesti voidaan lainata, sopia luotoista. 60 miljardia euroa on tämä raja. Tähän on poliittinen kiire niin sanotusti. Tänä aamuna vasta saimme kuulla, että, että luokituslaitokset olivat laskeneet Portugalin luokitusta. Ja mm, me emme ole tällä kesällä, joten olisi tärkeää, että rahoitusmekanismi olisi operatiivinen mahdollisimman nopeasti. Ja varmasti te muistatte, että Mm, juuri budjettivaliokunta otti asian esiin ja kun neuvosto hyväksyi asetuksen, niin me huomautimme, että eh, jos meillä ei ole ainakaan PM-merkintää budjettiin, niin tällainen, eh, tällaisia takeita ei ollut juridisesti Euroopan komissio tuli hiukan myöhässä tähän mukaan ja kyseessä on nimenomaan seitsemän lisätalousarvio. Seitsemän, niin kuin esittelijä sanoi, meiltä kysyttiin, voitaisinko yhdistää lisätalousarvio viisi ja seitsemän tai tehdä tarkistuksia. Ja se, mikä nyt on tärkeintä, on poliittinen viesti varmasti suurin osa on sitä mieltä, että pitää lähettää poliittinen viesti ja paras keino siihen on, että äänestetään. Sillä ei ole juridista vaikutusta, mutta sillä osoitetaan näille muille toimielimille toisaalta ja toisaalta taas myös suurelle yleisölle, että parlamentti osaltaan on valmis ja heti kun eh, juridiset välineet ovat valmiina, niin eh, sitten voidaan muodollisestikin hyväksyä jo ensimmäisessä täysistuntokäsittelyssä tämä asia. Salvador ja Inge ovat pyyntäneet puheenvuoroa. Si, presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä tästä poliittisesta aloitteesta. Haluaisin vain yhden selkeytyksen mitä tulee tähän budjettimenettelyyn. Ajatellen näitä lisätalousarvioita, täytyisi mm, saada äänestys neuvostossa ja 45 päivän aikana sitten parlamentin täytyy ottaa asian kantaa. Se, mitä Laslo nyt ehdottaa, olisi, olisi että saataisiin tällainen PM budjettikohta, siis esimerkiksi sitä, että näin 45 päivän aikana budjettimenettelyn puitteissa siinä tapauksessa, että on välttämättä voisimme muuttaa uudestaan tätä lisätalousarviota numero 7 pelkästään siinä tapauksessa, että on neuvottelut neuvoston kanssa, joten tämänpäiväinen äänestys ei me, me sitten melkein voisi tehdä Eh, muutoksia tähän eh, tilaisuuden numero seitsemän, siinä tapauksessa, että tulee myöskin myönteinen kanta neuvostolta. No, Tämä on hyvin olennainen täsmennys. Olen samaa mieltä samoin kuin esittelijä. Ja sitten Inge Gressle. Niin, asia oikeastaan jo hoituikin nyt tässä, mutta haluaisin vielä viitata siihen, että meidän täytyy myöskin tästä euron pelastuspaketista saada äh, lisää tietoa. mitä neuvosto on suunnitellut tähän mennessä, ei kyllä ole mitenkään järjestyksessä. Merci Inge. Äh, Kiitoksia. Sitten Rainer. Vielen Ich möchte ausdrücklich das unterstützen. Haluaisin nimenomaan tukea sitä, mitä Laszlo Surjaan tässä ehdottaa. Myöhemmin, kun on kyse mietinnöstä, joka koskee useampi monivuotisten rahoituspuitteiden sopeuttamista Lissabonin sopimukseen, niin sillä se ehdotus tulee uudelleen siellä mietinnössä, että kun ajatellaan jatkomenettelyä tai nykyisiäkin olosuhteita ajatellaan, niin poliittinen sopimus neuvoston kanssa on sellainen, jonka kanssa täytyy tehdä jo työtä, että saadaan tämä varmemmalle pohjalle kuin se epäilemättä tänään on. Tämä on ensimmäinen huomioni. No sitten toiseksi komissiolle suunnattu, juuri kun ajatellaan tätä kokemusta, joka ymmärrettävästi komissiolla on tullut trilogista aloiteoikeudestaan ja tästä pro memoria merkinnästä, jonka parlamentti toi mukaan, niin toivoisin, että komissio, kun ajatellaan sen aloiteoikeutta, eikä pelkästään parlamentin aktiviteettien suhteen, vaan myöskin kun ajatellaan komission suhdetta neuvostoon. Että se sitä vaatii ja toteuttaa sen aloiteoikeuden, eikä sitten tietyissä kysymyksissä juokse neuvoston perässä, kun neuvosto jotain on viisaudessaan päättänyt. Se sopii myös sitten tämän oikeusperustan valit valitsemiseen, eikä sitten niin, että valitaan poliittisesti sopivin. Siitähän meillä on jo kokemuksia sen vuoksi. Odotan myös, että komissio tämän menettelyn suhteen, promemoriamerkin suhteen, kun se toivottavasti sinne tulee, niin että komissio tässä on hyödyksi, että saadaan poliittinen ratkaisu työstettyä, että budjettiomaisesti ja oikeuden, oikeudellisessa mielessä meillä on tähän pohja, eikä mennä niin kuin valitettavasti on ollut tähän asti. Raimer. Kiitoksia Raimer. E, aivan oikein te, että, e, että ne siirretään hiukan tätä fokusta. Ja sitten Berger myös. Joran Färm. Very short. E, aivan lyhyesti. Meillä ei ole mitään ongelmia siinä, että luodaan budjettikohta, jossa on PM. Meistä on, se on välttämättä tekninen ratkaisu. Tämä kuitenkaan ei mitenkään ennalta ratkaise keskustelua joka on se, miten raha sitten löydetään, sitten jos karan, tämän takuut täytyy toteuttaa. Tämä täytyy selvitä, tässä selvitä vuoksi todeta, mutta PMn osalta ei mitään ongelmia. Merci. Alors, mes chers... Kiitoksia. No niin, hyvät kollegat. Nyt eh, kun olemme saaneet kuulla nämä eh, huomiot, ehdotan, eh, niin kuin esittelijäkin ehdottaa, että äänestetään nyt nämä ryhmänä poliittisesti lisätalousarviosta se viisi ja seitsemän puolesta. Vastaan. Kaksi vastaan ja tyhjää. Ei tyhjää. Kiitoksia. Suuri enemmistö oli puolesta. Sillä ei ole tässä vaiheessa juridista äh, arvoa, vaan äh, kyse on niistä äh, täsmennyksistä, joita tulemme saamaan, niin kuin puhujat tässä sanoivat jo. Tämä on kuitenkin tärkeä viesti minä eh, sain kutsun Koreperin eh, työlounalle. Ja eh, siinä yhteydessä voin sanoa tietoja seikkoja Koreperille. Eilenkin puhuttiin 2011 mm, budjettimenettelystä, samoin kuin tämän mekanismin käyttöönotosta ja rahoitusnäkymistä. Nyt Esittelijä on vauhdissa. Hän on saanut tuen koko valiokunnalta. Hän voisi esitellä meille myös siirtoesitykset. Monsieur le rapporteur, on va voir rapidement les... No niin, esittelijä, käymme läpi nämä siirtoesitykset yksi kerrallaan. Kiitos puheenjohtaja. Jos nyt olen täysin ajan tasalla on 1, 2, 3, 4, 5 ehdotusta. Tekisin hyvin lyhyen yhteenvedon. Minulla ei ole mitään 19, 23, 25 vastaan. Ne eivät ole mitenkään kiistanalaisia ja esittelijä tukee niitä. Itse asiassa lähes sama koskee myöskin 27. Mutta me voimme olla hiukan tyytymättömiä, koska neuvosto ei anteeksi, komissio ei anna äh, soveliasta asianmukaista ennustetta äh, maksumäärärahoista ja he luottavat aina meidän halukkuuteemme tai tahtomme tukea näitä siirtopyyntöjä. Tämä voitaisiin tehdä paremmallakin tavalla. Ja näin yleensä on, kun me sanomme, että hyvä on, me tuemme sitä, viime kädessä. Minä olen varma siitä, että me tulemme sanomaan tämän lauseen useampaan otteeseen, koska tämä viimeinen, viime kädessä on sellainen, mikä on tilanne, joka toistuu jatkuvasti. Nyt tämä uusin, joka on 31, se on kiireellinen. Se tuli vasta muutaman päivän sitten. Suuruus on 40 miljoonaa, joka on tuki Palestiinalle ja UNRWAlle, YK pakolaisavulle lähi ja tämä on todella kiireellinen, ja meidän pitäisi olla nyt joustavia ja myöskin toimia kiireellisesti. Joten lopetan tähän, herra puheenjohtaja. Olen valmis tekemään ehdotuksen siitä, että äänestämme kaikista viidestä yhtenä kokonaisuutena if the other groups... Jos muilla ryhmillä ei ole mitään sitä vastaan. Kiitokset, kiitokset esittelijälle. Tässä Kobu Newsissa oli pieniä äh, epätäsmällisyyksiä. Te annoitte nyt oikeat äh, siirtojen numerot 19, 23, 25 ja 27. Ne ovat täällä papereissanne teillä ja tämän lisäksi 35, eh, aivan kuten esittelijä sanoi, liittyy eh, lisätukeen eh, palestiinalaishallinnolle ja joka on seurausta tästä eilisestä kuulemisesta herra Fayetin kanssa. Eli numerot pätevät. Esittelijä ehdottaa, että äänestetään näistä äh, kaikista yhdessä, ei kukaan ole vastaan. Äh, eli puolesta nämä viisi siirtoesitystä. Äh, vastaan. Kolme vastaan. Entä tyhjiä? Ei tyhjiä. Kiitoksia. Onnittelut esittelijälle. Jälleen kerran me budjettivaliokunnan ja Inge. Puheenjohtaja, anteeksi soveliasta syystä, koska nyt on kysymys äh, rahoitussiirroista. Haluaisin vielä tarttua yhteen nimittäin 16, joka hyväksyttiin viimeksi. Siinä oli kysymys selvityksistä ja lisäkysymyksiä, joihin on saatu jopa vastaus. Jean, pääjohtaja, on lähettänyt teille vastauksen. Nyt haluaisin vielä kerran kysyä komissiolta, koska muistan, että kysymys oli Ikeasta ja Ikea-huonekaluista. Ja noin 55 miljoonan suuruista tutkimuksia koskevat eh, informaatiotekniikkaa. Ja nyt komissio on vetänyt listalta pois, koska tätä kauttahan vuoden 2005-2008 selvitysten määrä on vähennetty noin 1500 ja nyt kysymys on siitä, että miten luotettavia ovat tiedot, joita komissio antaa, ja kysyisin myös, että miten meidän oikeastaan tulisi ymmärtää tämä, se, että me olemme nyt havainneet, että olette tehneet jotakin, ja tietysti vaan tämän esityksen pois. Minä olisin halunnut tietää, miten luotettavia ovat tiedot, onko nämä asiat todellakin tutkittu, vai onko nyt vain kirjoitettu ylipäätään jotakin vain tässä kirjeessä. Jos nyt kysymys, nämä todellakin on nämä informaatiotekniikan menot on nyt, nyt kirjattu eh, selvityksiin, niin, ja tämä on ollut virhe, niin haluan oikeastaan tietää, mitä muuta asioita näiltä budjettikohdilta me nyt pois, koska jos me kirjaamme jotakin asioita selvityksiin, jotka eivät sitten viime kädessä olekaan sitä, kysymys on rikkomuksesta varainhoitoasetusta vastaan, ja olisi välttämätöntä saada tästä lisäseurantaa, ja, ja haluaisin lähettää kysymyksiä komissiolle. Oikein hyvä. Tämä onkin relevantti kysymys. tästä, mm, tämä laitettiin ylös. Tästä komissio voi vastata kokouksen jälkeen kirjallisesti tai suullisesti. Meillä on nyt aika tiukka esityslista ja jos komission vastaus ei tyydytä, niin silloin otamme tämän asian esityslistalle seuraavaan kokoukseen. No niin, Laslo, on tyytyväinen. Äh, hän voi lähteä lomalle, koska hän on tehnyt hyvin töitä. Nyt minä äh, käännyn äh, toisen esittelijän puoleen. Hän on Vladimir Manka. Ja täällä on useita määrärahasiirtoesityksiä. Tu je tiež tých transferov viac, viac ako bolo. On useita siirtoja tässä enemmän kuin itse asiassa asiakirjassa on. Viime kokouksessa sanottiin, että tämä horisontaalinen varaus 5 prosenttia käännöksille, että niitä käsitellään tänään. Ehkäpä muistatte, että olemme luoneet 5 prosentin horisontaalisen varauksen, koska tilintarkastustuomioistuin vuonna 2006 sai selville, että on suuria reservejä toimijoiden välisessä yhteistyössä käännöksissä ja useimmat toimielimet, kun kapasiteettia ei enää ole, he kääntyvät ulkoisten kääntäjien puoleen, eivätkä ensin selvitä, että onko vapaita käännösreservejä muissa toimielimissä vapaana. Sen vuoksi 5 prosenttia päätettiin laittaa reserviin, ja vasta kun toimielin osoittaa, että he käyttävät tätä toimintavälistä yhteistyötä ensin, niin sitten varaus voidaan purkaa. Tiedot, jotka tähän asti on saatu, osoittavat, että toimintavälinen yhteistyö on parantunut ja että on eri välineitä, joilla tehokkuutta käännöksissä voidaan parantaa. juuri esimerkiksi, se on järjestelmä, jossa on suuri tietokanta, ilmaisuja, lauseita ja kokonaisia sanontoja, joita käytetään käännetyssä asiakirjoissa. Suosittelen, että varaus puretaan, mutta olen saanut selville yhden nimenomaisen ongelman. Saatatte kollegat muistaa, että esityslistallamme on usein eri siirtoja ja käytetään kahta kieltä, ranskaa tai englantia näissä asiakirjoissa. Ja jos tällä nimensellä kielellä on hyväksytty jotakin asiakirjoja, sitten ne käännetään kaikille muille kielille myöhemmin. Sitten niitä ei käytetä. Mutta joskus tarvitaan jotakin esityslistaa ja sitä ei ole, koska Kapasiteettia käytetään niiden asiakirjojen kääntämiseen, joita enää käytetä. En tiedä, miten tätä ongelmaa pitäisi käsitellä. Ehkäpä sitä voidaan käsitellä 2011 vuoden budjetissa, koska tämä ei todellakaan ole tehokasta, eikä voimavarojen hyvää käyttöä. Tämä on suuri ongelma nämä käännökset, joita ei tarvita. Varauksia jota pitäisi käyttää parlamentille, äh, talous- ja sosiaalivaliokunnalle, alueiden komitealle. Ja jos Asulle sopii, Lasulle sopii, niin ehkäpä komission osasta tämä varas pitäisi purkaa. Ja käännösten tehokkuutta täytyy käsitellä, ja siinä kuulisin mielelläni kollegoiden kommentit. Öö monsieur le Ja nyt esittelee Laszlo Surjan, oletteko te samaa mieltä siitä, että poistetaan varaus 5 prosenttia, jota sovellettiin horisontaalisesti parlamenttiin, komission, TSK ja alueiden komitean, ja se vastaa siirtoa 23 komissiosta. Hän on puolesta. Voidaanko tästä jo äänestää yhdessä? Eli e, puolesta vastaan. Yksi vastaan, entä tyhjää? Kiitoksia. Näin päätettiin siis. Ja käsittääkseni esittelijä Manka. Täällä on vielä kolme siirtoesitystä, kuusi seitsemän parlamentille ja e, sitten vielä e, tuomioistuin. Ano, pan predseda, začneme presunom e, číslo 3 pre Európsky súd. Puheenjohtaja aloitetaan numerosta 3. E, Euroopan unionin tuomioistuimesta. Koska pankkisiirtojen määrä on kasvanut euroalueen maihin, tuomioistuin säästi 11 000 euroa mutta he tarvitsevat summaa oikeudelliseen neuvontaan. Ja koska tätä osa-aluetta ei ole voitu aiemmin arvioida hyvin, ja on joitakin vireillä olevia oikeusjuttuja, ja tämä 11 000 euroa tarvitaan oikeudelliseen neuvontaan. Ja tähän siirtoon tuomioistuimelle pitäisi suostua. Je vous remercie. Donc le rapporteur ne... Kiitoksia neuvost... esittelijä esittää, että niillä neuvottelemaan tuomioistuimen kanssa, koska sieltä tulisi tiettyjä vastauksia. No niin, äänestämme tästä tuomioistuimen siirrosta puolesta. Kiitoksia ja vastaan. Ja tyhjää. Kaksi tyhjää. Kiitoksia. Ja sitten nämä kaksi viimeistä siirtoesitystä Euroopan parlamentti 6 ja 7. E, esittelette ne ja äänestämme niistä yhdessä. Ano, môžeme, pán predseda, hlasovať o nich aj spolu. Uh... Puheenjohtaja, voimme äänestää näistä kahdesta yhdessä. Minulla oli tapaaminen C4 parlamentti, tämä on tietotekniikkaa ja yksi b lokakuun budjetti viime vuonna, niin siinä byron puolesta välitin 8 miljoonan summan varaukseen informaatiotekniikasta. Ja jos valmistellaan strategia tietotekniikalle ja puhemisto sen hyväksyy, niin tämä varaus pitäisi purkaa. 6 miljoonaa kahdeksasta miljoonasta on se, josta pitäisi tänään puhua. Mielestäni ehdot on täytetty ja sen vuoksi varaus voidaan purkaa tänään 6 miljoonaa 8 miljoonasta. Toinen on 6,2 miljoonaa euroa. Se on henkilöstölle palkkoihin ja sovimme, että molempia tuetaan. Ešte ak by boli nejaké otázky, tak sú tu zastupcovia parlamentu a oblasti informačných technológií, môžu podať vysvetlenie. Jos on kysymyksiä, niin e, täällä on parlamentin asiantuntijoita tietotekniikan alalta ja voivat selittää enemmän. Ja pätkästi. Kiitoksia. Ei kysymyksiä. Ilmeisesti voimme äänestää kummastakin yhdessä. Eikö vain esittelijä? Oikein hyvä. Eli e, esittelijän esitys e, yhtenä ryhmänä puolesta vastaan. Kaksi vastaan, entä tyhjää? Ei tyhjiä. Niinpä päätetään näin. Me olemme siis ilmeisesti käsitelleet kaikki siirtoesitykset ja nyt voinkin esittää teille vielä Monika Holmajerin kohdan 25. Kyse on kiinteistöpolitiikasta kaikkien äh, toimielinten osalta. No niin, te varmasti olette tottuneet jo 179 artikla menettelyyn. Joka kerta, kun on kiinteistöhankintoja edessä, niin budjettivaliokunnan täytyy antaa kantansa eh, tai pitää miettiä, annammeko asiasta lausunnon. Tämä on siis aivan ensimmäinen vaihe tässä menettelyssä. Ja Rouva Holmeier kertoo meille eh, tästä hankkeesta, joka liittyy tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaiseen keskukseen Tukholmassa – jos hän on sitä mieltä, että se ei meitä juuri kiinnosta, ei pidä puuttua siihen, tai sen sijaan, jos hän on sitä mieltä, että siinä on ongelma, siihen pitää puuttua, eh, ehdotan, että muutamalla lauseella hän kertoo eh, kantansa. Jos hän on sitä mieltä, että meidän pitää puuttua asiaan, niin silloin me keskustelemme asiasta seuraavassa kokouksessamme. Mutta lisään tähän vielä, sanon tämän etukäteen, äh, koskien kyseistä toimielintä ja myös äh, pöytäkirjaa varten. Menettely 179, äh, siihen kuuluu hyvin lyhyt käsittelyaika. Meillä on kuitenkin herrasmies-sopimus, jossa katsotaan, että tämä kesätauko on neutraali, eli tämä määräaika, eh, siihen tulee lisäksi tuo eh, kesätauko. Meille eh, kesätaukohan on kolme kuukautta. Niin, pannaan nämä puheenvuoron heti esittelijälle Monika. Olkaa hyvä. Kiitokset herra puheenjohtaja näistä täsmällisistä kommenteista. Kysymys on tämän ECDC-viraston eh, rakennuksesta, joka käsittelee tautien ehkäisyä ja valvontaa. Kysymys on virastosta, jotka perustettiin vuonna 2005 ja siitä lähtien se on kasvanut melko voimakkaasti. Tämä on yksi asia myös, jonka haluaisin ottaa esille. Meillä on monia virastoja, jotka kasvavat voimakkaasti, mutta meillä ei ole mitään valvontaa sen suhteen, miten ne kasvavat ja miksi ne kasvavat. Ja tässäkin virastossa kasvua on 400 työpaikkaa vuoteen 2011, ja se tarvitsee sen mukaan tietysti tilaa, tästä projektista sitten suunnitus, suunnitelmissa on vuokrata nykyisessä toimipaikassa lisää tilaa. Kysymys on paikasta, joka on lähellä yliopistoa Tukholmassa. Tarkoitus on rakentaa uusi rakennus. Sen rakentaa vuokranantaja. Vuokranantaja on Akademiska Hys, joka kuuluu Ruotsin valtiolle. Uusi rakennus yhdistetään nyt jo vuokrattuun rakennukseen ja yhdistyvänä rakenteena on lasikatto. 2005 on käynnistetty kahden rakennuksen vuokrauksella, jolloin budjettiviranomainen oli mukana päätämässä. Sitten vuokrattiin kolmas rakennus. Tässä yhteydessä ei enää kysytty äh, kantaa, mutta tehtiin siis sopimus, joka on voimassa vuoteen 2008. Ja uusi rakennus jotka olisi voitu ottaakin muukin rakennus, mutta se ei käytännössä ole enää mahdollista. Olemme tietynlaisessa pakkotilanteessa. Pakkotilanne on se, että jos me nyt etsisimme toisen rakennuksen kuin sieltä nyt on ehdotettu, seuraa kahden vuoden ajalta rangaistusmaksuja, vuoteen 2018 asti pitäisi edelleen maksaa vuokraa. Tämä on tilanne, budjettiviranomaisen kannalta hiukan epämukavaa, koska tämä merkitsee sitä, että päätöksemme on itse asiassa turha, jos ihmisten toisen päätöksen kuin että suostuisimme tähän tehtyyn esitykseen. Kahdeksan vuoden ajan joutuisimme maksamaan vuokraa samanaikaisesti sitten uuden rakennuksen osalta, joka kenties olisi vielä halvempi, joutuisimme myös maksamaan eh, siitä vuokraa. Joten ei oikeastaan ole mitään päätöksiä, mahdollisuutta. Tämä on sellainen asia, josta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi syyskuussa – ottaa selkeästi kantaa tähän ongelmaan, joka on ollut, jota on esiintynyt myöskin muiden virastojen yhteydessä, mitä siis selkeästi sanoa, että tämä ei ole hyväksyttävä menettely. Ei voi asettaa budjettiviranomaista sellaiseen tilanteeseen, jossa se viime kädessä ei voi tehdä ollenkaan päätöstä. Tämä näyttää budjettivaliokunnassa tapahtuvan toistuvasti, ja minusta olisi hyvä ottaa nyt asiaan kirjallisesti kantaa. Mitä tulee sitten kustannuksiin, Vuonna 2009 kustannuksia vuosittain on 1,6 miljoonaa nelimetriä kohti. Vuokra on 197 euroa ja tila on yli, noin yli 8000 neliömetriä. Ja niin kuin sanottu, voimassa vuoteen 2018 se jatkuu kolmella vuodella automaattisesti, jos ei sitä vuotta aikaisemmin sanota. Näiden 400 työntekijää, joiden, osalta tämä kasvu, joiden verran tämä kasvu tulee tapahtumaan, niin tällä hetkellä on nyt suunniteltu erilaisia tilapäisratkaisuja, mutta tämä ei voi olla jatkuva tilanne. Uusi vuokrasopimus tulisi allekirjoittavaksi, kun rakentaminen alkaa, ja uudessa sopimuksessa on tarkoitus olla myöskin tällainen keskeyttämislauseke, koska virasto on itse asiassa laillistettu äh, vuoteen 2015 saakka, mutta tällä hetkellä äh, tässä nykyisessä sopimuksessa ei ole mitään tällaista äh, katkaisulauseketta. Hyvä tässä on se, että ECDC saa nyt kaiken yhden katon alle. Rakenteet ovat erittäin hyviä, pyritty jopa kokonaisuudessaan tehokkaammin käyttämään tilaa ja tekemään vähän hiukan pienemmötön tuleva tilanne on se, että ei olisi 1,6 miljoonaa, vaan 2,91. Ja lisävaroja vuodesta 2014 tarvittaisiin siis 1,2 miljoonaa. Keskimääräinen vuokra nousi siis silloin 236. Tila on yli 2504 metriä ja 360 tysyvää tiepaikkaa voidaan suunnitella, joka voidaan laajentaa 400. Rakennusvaiheen loppu tulee olemaan vuonna 2013 ja vuokraus alkaisi vuonna 2014. Uusi keskiverto vuokra olisi tulisi olemaan 136 euroa siis, mutta tässä on uusi ongelma. Nimittäin virasto itse ilmoittaa, että vuokra tällä alueella olisi keskimäärin 1500-2500 Ruotsin kruunua neliömetriltä. Luvut ovat äh, siis edessäni niin Ruotsin kruunuina. Keskimääräinen hinta Ruotsin kruunuissa olisi siis 2005-2320 joten me olemme todellakin ylärajan lähellä, mutta jos Richard Ellisin äh, tällaisen kiinteistöyrittäjän, maailmanlistojen kiinteistöyrittäjän äh, lausuntoa tarkastelee, niin tiedot, jotka C.P. Richard Ellis antaa, jonka mukaan vuokra olisi selkeästi vertailuvuokrien suhteutettuna huomattavasti yläpuolella, joten viime kädessä pitäisi tarkastella tätä kriittisesti. Ehdotukseni oli se tästä syystä, että me yleisesti virastojen osalta, siis syyskuun mennessä myöskin ECDCn osalta, valmistelisimme lausunnon, jonka lähettäisin varjoesittelijöillekin, jotta komissiolle selkeästi, kun virastoissa nyt jatkuvasti on jotakin komplikaatioita, joko ei noudateta hankintamääräyksiä tai, tai on tilanne, jossa Ruotsin valtio rakentaa meille rakennuksia, jonka me vuokraamme, joka sitten on vuokran osalta kaikkein ylärajoilla. Rakennus on kaunis, ei siinä mitään, se on todellakin asianmukainen. Kaikki on tehnyt erittäin hyvin. Ajatellen ympäristöä, energiaa, kaikki on tehty, mitä voi vain kuvitella – emme voi sanoa, että nyt tässä oltaisiin vuokraamassa huonoa rakennusta. Siis tässä otetaan käyttöön hyvä rakennus. Mutta viime kädessä tilanne on se, että on koordinoimatonta kasvua ja koordinoimatonta menettelyä eh, virastojen osalta, mitä tulee rakennuksiin. Ja haluaisin todellakin ottaa tähän kantaa ja pyytäisin valiokunnalta, että se ottaisi, sanoisi olevansa yhtä mieltä siitä, että syyskuussa ottaisimme asiaan kantaa ja totta kai on yksityiskohtaisesti tietoa sitten myöskin varjoesittelijöille tästä asiasta. Kiitos tästä hyvin täsmällisestä esityksestä. Ann Jensen, teillä on kysymys. No, um, I'm not asking a question. I... En kysy kysymystä, tuen esittelijää. Mielestäni hän on tehnyt oikein hyvää työtä ja mielestäni itse asiassa hän on tehnyt työnsä niin, että on kysymyslomake, joka tulee sitten esille kaikissa tällaisissa tapauksissa, joka on, mikä on oikein hyvä idea, koska ihmiset tietävät sitten, mitä käsittelevät. Ja erityisesti tässä on kyse periaatteessa, saattaisi olla, että Tukholmassa käsitellään asioita sattumanvaraisemmin kuin muualla, mutta huomaa minun kokemukseni on, että nämä asiat tulevat esille yhä uudelleen, joten meidän pitäisi ottaa perus lähestymistapa, johon liittyy periaate. Eli perusperiaatteita tähän mukaan, jotka ovat sellaisia periaatteita, joiden kanssa tehdään myös töitä toimijoiden välisessä komiteassa, joka käsittelee virastoja. Mutta muut käytöt ja muut toimielimet rakennuksista tulivat esille myös, joten tämä on oikein hyvin aloite, jota tukisin. Sian, Monsieur Bokros. Bokros, teilläkin on kommentti. Very shortly because... Hyvin lyhyesti, koska täydestä sydämestäni tuen sekä Monika Holmaria että Anne Jensseniä tässä asiassa, aina kun käsitellään rakennusasioita. Voidaan nähdä sääntöjen vastaisuuksia. Asioita ei tehdä ollenkaan avoimesti, on enemmän kuin muutama FIBA ja EUn rahoja ei käytetä tehokkaalla tavalla. Joten nyt pitäisi todellakin kerta kaikkiaan päättää, että mennään tänne tielle, jota esittelijä ehdottaa. Ja otetaan huomioon se, että käsittelemme suuria rahoja ja jos niitä ei käytetä tehokkaalla ja viisaalla tavalla, niin sitten me olemme siitä poliittisesti vastuussa. Merci, monsieur Bokros. Kiitos, herra Bokros. Uskoakseni esittelemme on todellakin oikeassa. Ja ajatellen näitä virastoja, kysymys on yleisimmästä ongelmasta, jonka hän otti esille, kuten Annekin totesi toimintien välisessä ryhmässä, joka virastoja. Joka kerta, kun tartutaan tähän tautien ehkäisyn kysymykseen. Ollaan vaikeassa tilanteessa, koska on yhä enemmän tauteja ja tarvitaan itse asiassa yhä enemmän rahaa, mutta ja osoittaa se kuitenkin sen, että tämä on tehokasta ja tarvitaan enemmän rahoja. Me ajatellen Champs-Élysées Pariisissa. Niin muutama äh, vuosi sitten äh, siellä äh, myytiin äh, tällaisia eh, elefantin pelästysjauheita eh, kadulla. Eh, siinä oli humoristi ja sitten kyllä se tehosi välittömästi ja tämä kuvaa hyvästi, hyvin tätä tilannetta. Ja esittelijämme ehdottaa nyt, että annamme lausunnon, joten äänestämme tästä esittelijän ehdotuksesta. Kuka kannattaa esittelijän ehdotusta? Ja voitte nostaa kättä. Kiitoksia ja vastaan tyhjää. Rova Holmaier antaa tästä siis lausuntonsa. Ja sitten, hyvät kollegat, meillä on Kalfinin mietintö ennen kuin äänestämme Bögen asioista. Aivan lyhyesti kyseessä on oikeusperusta koskien banaaneja. Meillä on kantamme sanottavana tästä banaanikysymyksestä, koska tässä on 13. päivä syyskuuta määräaika ja Kalfin voisi esitellä meille aivan nopeasti tämän oman ehdotuksensa. Very much, uh, Mr. Chairman. Uh, this is... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä asetuksessa muutetaan lainsäädäntöä, joka koskee mieluummin banaania tuottavia maita kuin itse banaaneita. Kaksi asiaa on, joita esittäisin teille. Ensimmäinen on perustelu tälle eh, siirrolle. Ja tällaisille päätöksillä on hyvät perusteet, koska Euroopan unionilla on pitkä historia, kun se on tukenut AKT-maita, jotka vievät banaaneja. Sitten tietyssä vaiheessa muut maat ovat tämän tuen vieneet VTO-asiaksi sanoen, että Tämä tuki on ristiriidassa periaatteen kanssa. VTO päätti, että todellakin EU tätä periaatetta rikkoo, eikä EU enää voi antaa vero helpotusta banaani tuottaville maille. on pyritty teollisuusprofiilia muuttamaan. Sitten se että jatketaanko vai ei, niin ehdottaisin, että meillä on selkeä kanta. Koska VTOn päätöksen vuoksi täytyy löytää toinen tapa tuen jatkamiselle nämmälle. Toinen ongelma tulee esille komission ja neuvoston ehdotuksesta, että miten tämä toimi rahoitetaan – ja neuvosto hylkää sen, että käytettäisiin, siis tämä on päätös seuraavalle kolmelle vuodelle, 2013 vuoteen asti. Summa on noin 150 miljoonaa. Neuvosto hylkää sen, että käytetään äh, joustovälinettä ollenkaan. Ei mitään joustomekanismia tämän rahoituksen komission ehdotuksen, että on äh, sekoitus äh, uudelleen kohdistamisen, reservien käytön ja joustovälineen välillä. Ja viimeinen kohta näistä on neuvoston päätöksen vastainen. Meidän täytyy antaa, tai meillä täytyy kantaa siitä, että miten tätä ongelmaa käsitellään. Kaksi vaihtoehtoa on äh, Ensinnäkin, jos voidaan ennustaa, niin ei pitäisi käyttää joustavuusvälinettä, mutta sitten komission olisi pitänyt ottaa mukaan Pananien tukitoimet tavalliseen budjettiin tietäen VTOn päätöksestä. Näin ei käynyt. Komissio sitten ehdottaa, että jatketaan rahoitusta normaali budjettimenettelyn ulkopuolella, mikä tarkoittaa, että rahat eivät tule budjetista. Sen vuoksi jos käytämme säännöksiä joustavuusvälineestä, niitä täytyy käyttää, koska tätä pitäisi pitää odottamattomana toimena. Sen vuoksi, jos pidetään mielessä, että on jo ristiriita komission ja neuvoston ehdotuksen välillä, neuvosto on vastaan sitä, että käytetään joustovälinettä. Minä ehdottaisin teille, että lähetetään takaisin komission koko ehdotus, jotta se voidaan kirjoittaa uudelleen ja ehdottaa sitä, että jaetaan uudelleen nämä rahoituslähteet. Nimittäin jos pidetään niin, että tämä on tapahtuma, joka tapahtui odottamatta, niin sitten joustovälineen se pitäisi kattaa. Eikä pitäisi uudelleen kohdentaa tai käyttää liikkumavaroja, jotka ovat joka tapauksessa hyvin pienet. Tiedän, että tämä ei varmaan ole saada neuvostossa helposti hyväksytettyä, mutta tämä olisi päätös, joka olisi sopusoinnissa parlamentin päätöksen kanssa, koska Tähän mennessä meillä on ollut lähestymistapa, joka perustuu sellaisen periaatteeseen, että jos on budjettimenetön ulkopuolella oleva toimi, niin siihen pitäisi käyttää että Jos se on ollut odotettavissa, niin se olisi voitu ottaa mukaan itse budjettiin. Se siis tarkoittaa sitä, että komission täytyy neuvotella uudelleen neuvoston kanssa ja antaa meille ainakin parempia ideoita siitä, miten rahan lähteet voidaan jakaa näille maksuille paremmin. Täytyy myös kehottaa komissiota tekemään tämä mahdollisimman nopeasti, koska puolet summasta, jota on ajateltu käytettäväksi AKT bananituottajamaita täytyy tehdä tänä vuonna. Jos näin ei tapahdu, niin sitten voimme kyseenalaistaa koko tukijärjestelmän näille maille. Sen lisäksi me olemme keskustelleet tästä yhdessä Laston, Shurjanin ja Reimer kanssa – yhteydessä kahteen muuhun päätökseen, joita täytyy tänä vuonna tehdä, joten tällainen ehdotus olisi sopusoinnissa parlamentin kannan kanssa, joten yhteenveton ehdottaisin, että pyydämme komissiota ehdot, ehdottamaan meille uuden ehdotuksen, jossa on parempi tasapaino, ja jos se on odottamaton tapahtuma, niin mieluummin joustoväline kuin uudelleen kohdentaminen, mutta muutenhan emme tiedä, miten ne tarkkaan ottaen aikovat ehdottaa tämän otsakkeen alla? En fait, euh, Kiitoksia. Niin itse asiassa olemme puhuneet banaaneista useaan otteeseen, eli banaani kuoritaan toisesta päästä. Me olemme nyt kädenvääntötilanteessa. Olemme neuvotelleet neuvoston, ja, neuvoston kanssa ja komission siellä keskellä lähtökohta neuvottelussa on se, että eh, parlamentti haluaisi 100 prosentin eh, rahoitusta joustovälineestä ja eh, sitten neuvosto sataprosenttisesti muuten. Ja tästä komissio on tehnyt sitten puolivälin ehdotuksen. Kyseessä on siis kädenvääntö. Aivan kuten esittelijä muistutti, me haluamme nopeasti päästä tässä ratkaisuun ei tässä voida pelata niiden maiden ehdoilla pelkästään, jotka saavat näitä tukia. Tässä pitää miettiä tätä, tämän tuen määrää, sen ehtoja. Ja me tuemme mahdollisimman nopeaa aikataulua. Tässä ei haluta voittaa tai menettää aikaa, vaan halutaan päästä sellaiseen rahoitusmalliin, joka meistä tuntuu hyväksyttävimmältä – ja Anne on pyytänyt puheenvuoroa. Anne. Niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Ei tässä aikaa pelata laisinkaan. Ihmiset kehitysmaissa haluavat tietenkin nopeasti ratkaisuun. Siellä tarvitaan välineet, joten kyse ei ole siitä, että ollaan välinettä vastaan eikä ymmärrettäisi, mitä tapahtuu, mutta olen hyvin paljon samaa mieltä kuin herra Kalfin Tämä on oikea tapa edetä. Minun mielestäni on hämmästyttävää, että se olisi pitänyt budjetoida, tai sitten se on yllätys ja sitten käytetään joustavälinettä. On hämmästyttävää, että komissio löytää aina siirtoesityksiä pilottihankkeille ja valmisteleville toimille. Ja esimerkiksi Mustan meren ohjelma ja teknologian siirto lääketieteen kysymyksissä, mistä niihin tulee sitten rahaa, mutta huomaan tässä, että aika iso summa tulee tuesta sokerijärjestelmälle. Mm, mehän annoimme sokerintuottajamaille nämä varat, koska heillä, he olivat menettäneet kiintiönsä, kun kauppa vapautettiin. Hiukan sama juttu kuin, että nyt siirretään rahat sokerista banaani ja Minkä tähden näitä varoja ei ole käytetty? Minä mietin tässä hiukan, mitä tapahtuu minä tuen kyllä Kalfinin kantaa, mutta ihmettelen, että mitä näille sokerirahoille tapahtuu. Kiitoksia Anne. Tosiaan komission pitäisi kertoa meille tästä kysymyksestä. Ja sitten herra Bokros. The problem is even deep. Ongelma on syvällisempi jopa. Se, mitä Evailo totesi, eli että VTO on päättänyt selvästi, että tämän tyyppinen tuki joka alun perin tuki AKT-maita, jotka aiemmin kaikki brittiläisiä tai ranskalaisia siirtomaita, eivät miksi espanjalaisia. Tämä on siis selkeä vääristymä, että tietyt maat hyötyvät tästä, toiset maat eivät. Joten periaatte on se, että ei mitenkään sekoitavaroja uudestaan ja katsotaan, että miten ne voidaan jakaa eri tavalla, vaan että lopetetaan tämä kokonaisuudessaan. Tällainen pitäisi liittyä bananeihin tai mihinkään muuhunkaan. Vai no, jos on maa, joka tarvitsee apua, meidän täytyy päättää siitä eri perustalta. Mutta jos on kysymys sokerista, riisistä, banaaneista tai mistä tahansa, olemme ratkaisseet siis kaksi ongelmaa käytävä siis yksi ensin käytävä mitä tahansa lähetettä rahoitukseen tai toiseksi, että olemme johdonmukaisia VTOn sääntöjen mukaisesti. Merci, mon cher collègue. Kiitoksia. Meidän täytyy pitää mielessämme tämä sopimus. Meidän ei pitää äh, sen säännöksiä uhmata. Kyllä se on esittelijänä toisessa valiokunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä, jos mennään päällekkäiseen kanssa, mitä on sanottu aikaisemmin, pyydän anteeksi, koska minä olin ulkoasian valiokunnassa esittelemässä itse, joten pyydän anteeksi, että en ollut paikalla. Kuten sanoitte, tämä on sellainen take it or leave it tilanne. Itse asiassa on kaksi sopimusta. Kaupallinen sopimus, jossa joka olisi pitänyt hoitaa jo VTOn parissa. Meillä on tässä kaksi eri kantaa. Tai sitten meidän pitäisi löytää järkevä järjestely tätä varten. Tai sitten ollaan konfliktitilanteessa ja siinä tapauksessa tuomioistuin tekee politiikkaa poliitikkojen sijasta. Ensimmäinen hypoteesi minun mielestäni on parempi. Tästä sopimuksesta ensin on aivan ilmeistä, että jos lasketaan ei AKT-maista tulevien banaanien tulleja, e, ei tässä voida olla neutraaleja suhteessa AKT-maihin vähennys, jos vähennetään useita euroja latinalaisesta Amerikasta nämä bananien hinta esimerkiksi. Okay. Niin, esittelijä esitteli asian jo. Voisitte ehkä esittää yhteenvedon ainoastaan oman kantanne, koska meillä on kiire. No niin, aivan lyhyesti siis. Minä olen kehitysyhteistyön välineen esittelijä ja kyseessä on kompensaatio niille maille, jotka kärsivät tuosta uudesta sopimuksesta 190 miljoonaa. Tässä tulee mukaan useita maita. Me neuvottelemme useiden maiden kanssa siitä, mm, että näiden maiden varankäyttökyky ei ole aivan samanlainen. Siinä Kyse on alakohtaisesta sopimuksesta tai sitten näitä tukia annetaan hankkeiden tai ohjelmien muodossa. Joka tapauksessa yritämme ottaa huomioon näiden kärsineiden maiden kannat. Me olemme eh, pyytäneet eh, selvitykseen banaanien eh, kulusta markkinoille. Haluamme tietää, kuka saa mitäkin missäkin vaiheessa. Ja huomasimme eh, hyvin paljastavan seikan. Tuottajat AKT-maissa saavat 1,5 prosenttia lopullisesta eh, kauppahinnasta jos nyt katsotaan budjettiseikan ulkopuolelle, tämä 190 miljoonaa kompensaatioina, meidän pitää myös miettiä sitä, miten jakautuu tämä raha, joka syntyy banaanikaupasta. Ja siitä syystä olemme halunneet aikaa keskustelua koko toimitusketjun sisällä ja haluaisimme, että tässä ei laiteta meidän vastuullemme, EUn vastuulle asioita, jotka liittyvät muihin näkökohtiin banaanien tuotannossa. Toinen seikka, joka on mielestäni merkittävä, pitäisi ottaa huomioon historiallinen vaihe tai siis pituus, tämä vaiheen pituus pitää olla hyvin lähellä todellisuutta jotta tästä ei tule liian pitkä. Tietenkin olemme aivan samaa mieltä näistä huolista, että meidän pitää mennä eteenpäin nopeasti, koska pitää saada aikaan lopputulemia nopeasti, koska nämä maat odottavat nopeita ratkaisuja. Silti meidän pitää puoltaa omia periaatteitamme, varsinkin seurantaa. Yhteisön budjetti on sellainen, että ja siinä, siinä täytyy ottaa huomioon myös AKT-maat ja tässä siis minun huomioni. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puheenvuoropyyntö Laslo Suurian. Mr. Chairman, I... Niin, puheenjohtaja, me olemme nyt kestääkseni budjettivaliokunnassa ja meidän pääasiamme on löytää ratkaisu ongelmaan. Mitä tähän mennessä olemme tehneet, on ollut poliittinen viesti. Kukaan ei voi väittää, ettemmekö pystyisi viime kädessä maksamaan kaikkea joustovälineestä. Minun täytyy kuitenkin sanoa tämä siitä huolimatta, että minä sanon, että sataprosenttisesti varojen täytyisi tulla joustovälineistä. Tämä on sellainen lausunto, tietyn tyyppinen tyhjänpäiväinen hölynpöly, lausunto, joka neuvostolta tuli, joka neuvostolta, mitä sanoi, että nolla joustovälineestä. Alkuperäinen komission esitys oli todellakin, niin kuin sanoitte, tältä väliltä, mutta kuten Anne, juuri sanoi aivan oikein, he tarttuivat siihen, että nämä budjettikohdat, jotka ovat olemassa, että niitä voitaisiin käyttää uudestaan, ja jopa joustavälinen osuus oli liian alhainen meidän kannaltamme katsottuna. Mitä me siis voimme tehdä? Perusongelma on, että meillä on niin sanottu toimintavälinen sopimus, joka tehtiin ilman aiempaa tietoa, tiedon antamista budjettiviranomaiselle, ja tämä on sellainen ongelma, joka täytyy ratkaista pitkällä tähtäyksellä. Ei kuitenkaan tarvitse toistaa sitä useampaan otteeseen – Kysymys on komission tavasta aloit- tehdä aloitteita asioissa ilman kunnollista budjettitaustaa, ja tämä ei ole hyväksyttävää. Joten tästä syystä me nyt olemme sitten tällaisessa tilanteessa, jossa me nyt tuotamme paljon melua. Mennäänkö näissä hiukan eteenpäin? Minä toivon, että komissio nyt kuuntelee. Jos he aikovat tehdä esityksiä, jostakin, jonka komission jäsen mainitsi kolmikantaneuvotteluissa, ja silloin olin tätä vastaan, niin minun täytyy olla sitä vastaan, koska perusperiaate on se, että itse asiassa joko hyväksyttiin kaikki tai ei mitään. Herra Lewandowski ehdotti, että voisimme sopia tällaisesta varojen uudelleenkäytön osuudesta, joka ei valitse edellytä maksatusta, ja sitten he voivat tekemään uuden esityksen sen lisäksi kolmikantaneuvottelujen aikana minulla ei ollut valtuutusta hyväksyä tätä. Jos kuitenkaan ei ole liikkumattilaa tulevina kuukausina, minusta me voimme hyväksyä tilapäisratkaisun, ei koko summalle, 75 miljoonalle, vaan kohtuulliselle osalle siitä – niiden linjojen mukaisesti, jotka nyt ovat melko tuskalliset. Jos tämä valiokunta haluaa tukea tätä lähestymistapaa, se on hyvän tahdon viesti meiltä, koska on helppo sanoa, että me emme nyt maksa, emme kata huomioon aikaa ja että meillä on sitoumuksia maksaa näille maille, mutta kysymys on vain sanoista. Itse asiassa kaikki on nyt pysäytetty tällä hetkellä. Siis, että osoittaisimme vain jonkinlaista hyvää tahtoa, niin äh, jos nyt on tällainen summittainen ehdotus, niin minä esitellen budjettipuolelta en tule olemaan ajatusta vastaan. Tällä välin kuitenkin oikeusperusta on sellainen asia, joka myöskin osoittaa parlamentin hyvää tahtoa siitä, että me haluaisimme tätä. Mutta Tämä on todella hassua ja meidän pitää olla aivan asia tästä. Mitä on mahdollista, että on olemassa toimintavälinen sopimus ilman oikeusperustaa? Tavallisestihan tämä on vaarallista Euroopan unionin imagolle, että on olemassa tällaisia sopimuksia, mutta sitten ongelmia maksujen kanssa. Joten tämän tyyppisen syyttelyn ehkäiseminen on erittäin tärkeää, ja jos olen nyt asianmukaisesti perillä asioista, niin 75 miljoonaa on osa sopimusta. Jaottelu on siis se, josta on sopimus. Me emme ehkä pysty, jos me saa tätä hoidettua, niin rikotaan sopimusta. Kuka silloin on sitten syypää? Uskoakseni ei, budjettivaliokunta. Koska emme me ole luoneet tätä tilannetta. Meidän joustavuutemme yhteydessä joustovälineeseen. Osittain voimme olla joustavia ennen kaikkea jos puututaan niihin kohtiin, jotka ovat erityisen tärkeitä tälle parlamentille. Haluan nyt tämän siis tässä päätteeksi sanoa. Voin osoittaa hiukan enemmän joustavuutta kuin aiemmin, saadaksemme asioita eteenpäin, mutta neuvoston kanta ei koskaan tule olemaan meille hyväksyttävä. Joten tarvitsemme tukeanne, jotta voisin pysyä vahvana tässä tilanteessa. Kiitoksia tuolle esittelijälle, joten äh, me kuulimme nyt äh, täällä kaikki, myös ne, jotka ovat äh, edustamassa muita valiokuntia tällaisen mm, testipallon No ehdottaisin, että me jätämme tämän aiheen tähän, joten te olette tietoisia tästä esittelijän kannasta. Määräaika tarkastuksille on 15. heinäkuuta puolilta päivin ja periaatteessa meidän pitäisi hyväksyä lausunto 13. syyskuuta sen valossa, mitä tapahtuu tällä välinä. Eli se mitä sanottiin ja mitä esittelijä ehdotti, aivan kuten Laslo Surjan ehdotti eh, ajatellen näitä eh, trilogia eh, budjettikomissaarin kanssa. Ja tällä tavoin voisimme mahdollisesti hyväksyä tämän asian paremmin. Kiitoksia tästä esittelijälle ja olen säästänyt tänne loppuun huipentuman. Raimer Böge aikoo esitellä meille kaikki muut esi- esityslista kohdat. Nehän on tärkeimpiä. Kyseessä on keskustelu, johon käymme ennen kuin siirrymme in kamerakokoukseen kokoukseen valtiosihteerin kanssa. Ensinnäkin äh, Lissabonin sopimus, äh, Euroopan budjetin tulevaisuus äh, ja siihen liittyvät kysymykset. Raimer, hyvä. voin olla suhteellisen lyhyt sanoen tänään, koska itse asiassa kysymys ei ole mistään muusta kuin siitä, että seurataan jo sovittua menettelyä täällä budjettivaliokunnassa. Ja suullisten kysymysten osalta, jotka on esitetty neuvostolle ja komissiolle, jotka koskevat puolivien tarkistusta, jotka käsiteltiin kesäkuussa Strasbourgissa. Tämä liittyy siis myös niihin. Teillä on tänään edessänne luonnos niin sanotuksi puolivälin kertomukseksi, mutta minun täytyy kuitenkin tunnustaa, että alun perin olin aikonut lähettää kaikille tämän mietinnön perjantaina, mutta niin kuin aika ajoin tästä talosta tapahtuu, niin Tabling Office tuli tässä sitten väliin. Enkä tiennyt, että tällaista mietin, puolivälimietintö varten, tämä on työjärjestyksen uusi osa, on olemassa tiettyjä muotoja, joita esittelijän täytyy käyttää mielipiteensä ilmaiseksi, joten olen hiukan yllättynyt tästä menettelystä. Ja onneksi meillä kuitenkin oli tilaisuus sitten joidenkin kanssa etukäteen hiukan keskustella asiasta ja ryhmien kannoista. Ja tätä kautta saatoin saada tiettyjä ajatuksia tähän asiaan, joten nyt joudumme kuitenkin pikaisesti hiukan vielä sopeuttamaan jonkin verran asioita ja kenties myöskin katsomaan sitä, että tämä tällaiseen hallinnollisesti etukäteen määrättyyn muotoon sullominen – mikä on tällainen suuntaus, joka liittyy siihen, miten valitaan verbejä ja miten valitaan muotoiluja, ettei tätä kautta nyt asiaa kokonaisuudessaan jää unohduksiin, joten pyydän näiltä osin pyytää anteeksi tätä ajallista lykkäämistä. Tämä nyt ei valitettavasti käynyt muulla tavoin, mutta aikomus luonnoksessa oli tietysti se, että toteutettaisiin se myöskin tästä muodosta huolimatta. Mutta herra puheenjohtaja, en halua sitä, että minut sullotaan tietyyn tiettyyn muottiin. En halua, että sitä mikään hallintokaan tekee. Ja minusta tällaiset asiat pitäisi pohtia huolellisesti myöskin valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa, koska se on tällaisia sääntöjä, jotka liittyvät siihen, miltä jonkin mietinnön pitää näyttää, niin hyvin pian halutusti tai halut, haluamatta, tahtomatta tulee sellainen tilanne, että pitää sopeuttaa asiat tiettyyn rakenteeseen, ja kuitenkaan niissä välttämättä edes katsotaan, mikä sitten on se poliittinen viesti, joka näihin muotoiluihin sisältyy. Tällaisen alkukommentina tämä, että olen, haluaisin, en ole tyytyväinenkin siihen, miten taloudellisesti asioita hoidetaan, mutta nyt ja sikäli, että tulevaisuudessa tämä eh, Tabling Office-toimisto tullaan yhdistämään valiokuntien sihteeristöihin, mikä johtaa siihen, että rakenteet pääsevät lähemmäksi toisiaan ja syntyy kenties synergiahyötyjä. Ja tällainen sopeuttamisen välttämättömyys ja keskustelun mahdollisuudet tulevat ehkä olemaan eh, hiukan intensiivisempiä, mitä niiden näkymiin tulee. Tämä tässä aluksi. Nämä kommentit oli pakko esittää, koska olin todellakin hiukan hämmästynyt siitä, kun katsoin sitä, miltä tämä näytti silloin, kun se tuli toimistosta ulos verrattuna siihen, missä muodossa minä halusin sen alun perin esittää. Niin, me siis aiomme keskustelun pohjalta, jota tänään on käyty, ajattelen tarkistuksia. Määräkä on 31. heinäkuuta, jotta asia voitaisiin sitten päättää syyskuussa ja saattaa tämä täysistunto on syyskuun kakkosessa. Mitään neuvostossa siihen mennessä tulee tapahtumaan, vaikea sanoa, onnistuuko Belgian puheenjohtajan valtion kanssa käydä intensiivisiä keskusteluja ja neuvotteluja, vai tuleeko neuvoston osa puolella tilanne oli vain se, että se ei vielä ole oppinut tästä menettelystä tarpeeksi, koska totta kai tällainen toimintavälinen sopimus on sellainen, että sitä täytyy sopeuttaa Lissabonin sopimuksen pohjalta. Kysymys on poliittisesta sopimuksesta, joka vain kaikkien osallisten suostumuksella, neuvoston komission ja parlamentin suostumuksella voidaan sopeuttaa monivuotiset rahoituspuitteet. Nekin täytyy sopeuttaa Lissabonin mukaisesti. Sekin on meidän mielestäni poliittinen sopeutus, eikä pelkästään tekninen sopeutus, ja sekin edellyttää parlamentin suostumusta määräenemmistöllä. Ja tässä mielessä se, että ei ole olemassa neuvotteluajankohtaa, niin tämä on hyvä edetä tällaisen puolivälin mietinnön osalta edetä asiassa eteenpäin. Miten sitä tulee tähän mietinnön muotoiluun? Minua johdatti siinä myöskin ajatus siitä, että jossakin määrin lyhyesti tämä ydinviesti neuvostolle ja komissiolle pyrittäisiin välittämään. Ja sitten syyskuun alussa vielä kerran pohdittaisiin sitä, että valmisteltaisiin työasiakirja. Ja sitten valikunnassa käytyjen keskustelun pohjalta komission ehdotukset, jotka liittyvät budjettiin, budjettiin ja monivuotiseen rahoituspuitteisiin, niin osa tehtäisiin tarkistuksia. Siis katsotaisiin yksityiskohtia ja sanotaisiin selvästi se, missä budjettivaliokunnan kannalta ajatellen tulevia keskusteluja pitäisi pitäisi odottaa muutoksia komission esityksiin. ajatellen myöskin sitä, mitä tapahtuu kuulemisissa ja keskusteluissa eh, neuvoston kanssa. Joten minun pyyntöni olisi, että yksityiskohtainen täsmentäminen siitä, miten paljon varoja tarvitaan tällaiseen monivuotisen sopeuttamiseen ulkoasian hallinnon osalta, miten paljon varoja tarvitaan. Me tarvitsemme lisäjoustavuutta joustovälineeseen, ensiksi mitä siellä on olemassa, tai että yhteydessä siihen, miten paljon pitää saavuttaa vuoteen 2013 mennessä, ajatellen sitä, että on olemassa välttämätön tarvittava joustavara tai että luotaisiin varauksia, ajatellen mahdollisia erityisongelmia, jotka liittyvät 0,03 prosenttiin BKT, tai siihen, että ollaan menettämässä joustavuutta ja määräenemmistöpäätöksiä, mitkä liittyvät olemassa olevien korjausmahdollisuuksien käyttämiseen. jotka eivät oikeusyksikön mukaan enää olisi mahdollisia ja tämä tehtäisiin selkeäksi tarkistuksella jolloin voisimme osoittaa sen, mihin suuntaan me neuvottelussa haluaisimme menestyksessä. Siis Eli tämä on hiukan ennenaikaista, mutta haluaisin sanoa, että aiemman budjettikohdan, esitysten kohdan yhteydessä puhuttiin äh, siitä, että pyritään yksinkertaistamaan menettelyjä, silloin kun on kysymys esimerkiksi budjettimenettelystä, että mitä siis Surjan otti esimerkiksi aiemmin, mitä komissio oikein tekee – ja miten voidaan velvoit saattaa budjettiviranomainen paine, paineen alaiseksi sillä, että etukäteen tehdään ratkaisuja. Minusta me tässäkin yhteydessä voisimme saada aikaan parempaa ö, yhteistyötä tulevaisuudessa, mitä siksi myöskin työ, työstää rahoitus mm. spricht. Ich habe mich deswegen... Ja tätä pitäisi kenties jossain kirjallisessa muodossa esittää tämä muoton tarpeen. Haluaisin kuitenkin niin yksityiskohtaisesti todeta vielä sen, että meidän katsomme välttämättömäksi sen, että ajatellen uusia haasteita ja tilannetta, joka on Euroopan budjettipolitiikassa huolimatta ajankohta tilanteesta, haluaisin, että uudistetaan monivuotista rahoitussuunnittelua, Haluamme tehdä selväksi sen, että ajattelen myös menettelyjä toimielinten välillä. Odotamme komissiolta enemmän, samoin neuvostolta. Selkeä viittaus siis siihen suuntaan, että Euroopan unionin täytyy olla riittävästi varoja käytössään, ja myöskin viittaus samalla siihen, että ylipäätään ei ole hyväksyttävää se, että vaihtoehdot ajattelen sille, että lähtökohtana on budjettipolitiikassa EU-ssa tiukka kuri lähtökohtana, että jäsenvaltioissa sitten lähtökohdat ovat toisenlaisia, käytetään toisenlaisia välineitä tai Euroopan investointipankkia tai jotain muita toimintoja, jotka vaarantavat yhteisöllisen menetelmän budjettipolitiikassa. Tämä on ongelma joka liittyy nyky, nyt käytäviin neuvotteluihin tai yksittäisiin hankkeisiin, jotka täytyy ratkaista budjettipoliittisesti tulevina vuosina. Mutta seuraavassa monimuotoisessa rahoitussuunnittelussa tämä tulee olemaan suuri haaste. Ja siksi on tärkeää, että asianmukaisesti tähän otetaan kantaa. On tehty myöskin selväksi tekstissä, mikä on työskennellyn perusta meille, miksi tämä Lissabonin mukainen sopeutus tarvitaan monivuotisissa rahoituspuitteissa. Haluaisin viitata siihen, että tietysti parlamenttikaan ei voi olla katsomatta sitä, mitä ovat kielteiset ja myönteiset prioriteetit budjettipolitiikassa ajatellen nimenomaan eurooppalaista lisäarvoa. Ja on myöskin selkeästi otettava esille se, että uudet budjettivaatimukset eivät ole ratkaistavissa sillä, että käytetään joustovälineitä tai siirretään varoja uusiin tarkoituksiin. Että jos tulee ehdotuksia komissiolta neuvostolta, niin se ei ole mahdollista ilman, että tapahtuu uudistus monivuotisissa rahoituspuitteissa. Joten äh, tässä voitaisiin käydä keskustelua tästä. Voisimme katso tällaisen kokonaisnäkökannalta eurooppalaista budjettia suhteessa kansallisiin budjetteihin ja miettiä sitä, mitä tämä merkitsee kansallisella, alueellisella tasolla. Sekin on tekstissä otettu huomioon ja sen lisäksi myös viittaus mietintö, joka koskee budjetin ö, tarkastelua, joka tulee käsiteltäväksi syksyllä. Ja tietysti se, että on ristiriitaista se, että komissio ja neuvosto tekevät jatkuvasti uusia esityksiä – esimerkiksi juuri tämä banaanisopimus tai keskustelu ITERistä, jotta nyt joudutaan käymään. Samoin kuin me odotamme tietysti, että tämä kokonaiskeskustelu, nämä uudet toiminnot, ulkoasianhallintaan vastaavat, mielekkäällä tavalla täytyy ottaa mukaan neuvotteluihin, koska muuten meillä on edessämme kolme kertaa tuskalliset budjettineuvottelut. Ja silloin komission neuvoston täytyy ymmärtää, että myönteisen rakentavan yhteistyön kannalta toimintavälillä tämä ei ole järkevää, eikä tämä olla perusta luotettavalle budjettipolitiikalle. Se ei ole sovelias perusta sille. Kysymys joustavuuksista, varauksista ja marginaaleista on ollut esillä – Tästä pitäisi käydä intensiivisempää keskustelua ja myöskin käyttää mahdollisuutta miettiä asiaa kesätauon jälkeen, miten tässä vaikeassa tilanteessa joustavuutta, korjauksia 0,03 prosentin sisällä, joka koskee pekota, miten on löytää tien siinä, että tämä joustavuuden määrä varmistettaisiin jo neuvottelujen alussa, että emme voisi hyväksyä lainkaan sitä, että tapahtuisi millään tavoin joustavuuden menettämistä – ja tämä selkeästi jo ennen neuvotteluja olisi tämä tilanne se, että löytyisi ul, tie ulos komission neuvoston kanssa, riippuen tietysti siitä, mikä on tämä tie ulos, se, minkälaisia marginaaleja, minkälaisia reserviä, minkälaisia joustovälineitä me tarvitsemme, niin äh, se on siis välttämätöntä, että tämä turvataan aluksi. Erityinen ongelma, joka siis erityisesti tässä yhteydessä, kun olemme kolmivuotisen yhteydessä, täytyy vielä rikastuttamalla sitä, mitä esityksiä on. Pitäisi pyrkiä ratkaisemaan sitten varjobudjetistakin on puhuttu. Sen lisäksi lopuksi vielä täällä on kohta, joka käsittelee vakausmekanismipakettia ja tarttuu myös siihen, mistä on keskusteltu aiemmin, että tietysti tätä mekanismin täytyisi toimia, takuuden täytyisi tulla voimaan, että tämä on sellainen ad hoc korjaus ja että meidän pitäisi löytää mm, saan tilanne, jossa saamme aikaan tehokkaampaa yhteistyötä toiminten kesken, jossa on lisää avoimuutta. Uskoakseni parlamentti tällä esimerkiksi tekee selväksi sen, että me olemme hyvin vastuuntuntoisia – ja että me komissiolta neuvostolta odotamme enemmän vastuuntuntoisuutta siinä, miten ne suhtautuvat Euroopan parlamenttiin. Ja haluaisin pyytää, että ryhmät tutustuisivat tähän tarkkaan, muotoilisivat tarkistuksia, ja meillähän on sitten syyskuun alussa äänestysvaliokunnassa, ja on vielä aikaa joitakin yksityiskohtia, joista tarvitaan käydä keskustelua, ottaa uudestaan keskustelun kohteeksi. Ennen kaikkea nämä suuntaviivat, mikä kuuluu tähän mietintöön ja missä pitäisi tehdä konkreettisia tarkistuksia, jotka liittyvät muutoksiin ja missä pitäisi tarttua tekstin joka komissiolle, joka liittyy monivuotisiin rahoituspuitteisiin. Tämä voisi olla tällainen asteittainen menettely. Tämä siis minulta tässä vaiheessa. Kiitos. Merci, cher merci. Kiitoksia kovasti tästä täsmällisestä esityksestä, Raimer. Hyvin äh, älykäs menettely. Nyt on aivan selvää tässä vaiheessa, että jos ei olisi ollut äh, tällaista jatkuvaa painostusta, varsinkin äh, suhteessa budjettivaliokuntaan tätä välitarkastelua eh, ei olisi eh, saatu aikaan. Juuri neuvoston eh, pyynnöstä me, me tuimme sitä, e, että otetaan neuvoston päätökseen 2007-2011 rahoitusnäkymiin mukaan tämä väliarviointi. Ajattelen omia varoja ja tämä herätti kysymyksen esimerkiksi yhteisestä maatalouspolitiikasta eh, brittien pyynnöstä. Tämä on hyvin eh, kattava. Ja tässä vaiheessa neuvosto on unohtanut tämän seikan aivan täysin. Vielä eh, hämmästyttävämpää on se, että komissio myös. Ja joka kerta kun otamme tämän aiheen esille, niin meitä kuunnellaan aivan kuten me, me, meidän puheemme olisi jotenkin loukkaavaa. Tämähän on aivan hämmentävä. Meillä on vielä paljon muita syitä, jotka eivät olleet olemassakaan 2006 sille, että tehdään välitarkastelu ja väliarvio. Lissabonin sopimus, uudet toimivaltuudet, joita parlamentilla nyt on, joita ei ollut 2006 ei odotettu, että tulisi tällainen uusi, uusi sopimus, mutta sellainen on. Ja toiseksi vielä tuli tämä talouskriisi. Ja e, uusi laajentuminen 2007 ja niin edelleen. Kalfin ei ollut silloin 2006 vielä joukossamme. Hän haluaa ää, rahansa, ei rahansa takaisin, mutta osuutensa. Ja jos tätä poliittista painostusta ei olisi ollut, sitä täytyy painostusta jatkaa aivan loppuun saakka, syyskuun saakka niin silloin olisi ollut aivan pieni muutos rahoitusnäkymissä niin, että rahoitettaisiin jokin tietty ohjelma tai hanke, joka on tärkeä neuvostolle. Tällä tavoin me emme kyllä voi työskennellä. Me äh, olemme sanoneet kaikilla tavoin, yksityisesti, julkisesti, kaikille äh, neuvostolle ja komissiolle. Me olemme toistaneet tätä ja jatkossakin toistamme hyvin voimakkaasti. Äh, ja tällä mietinnöllä joka seuraa suullista mm, kysymystämme. Ja muistutan vielä aikataulusta. Tässä täytyy edetä nopeasti, jotta voimme mahdollisimman paljon painostaa ja saada aikaan sen, että komissio esittää, antaa ehdotuksensa mahdollisimman nopeasti syyskuussa. Eli Raimerin mietinnössä 21. heinäkuuta määräaika tarkistuksille. Ja sitä äänestetään valiokunnassa 13.9., jotta päästäisiin syyskuun kakkostäysistuntoon. Täällä on muutama puheenvuoropyyntö. Meillä on noin 20 minuuttia vielä aikaa. Ann Jensen aivan ensiksi. Thank you, Chairman. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Raimerille hänen kärsivällisyydestään ja sisustaan tämän asian ajamisessa. Koska meillä on se tunne, että aina otetaan asia esille, eikä mitään tapahdu. Ei reaktioita komission puolelta eikä neuvoston puolelta. Se on vähän kuin pelasin tennistä seinää vastaan. Pallo tulee aina takaisin. No, täytyy vain jatkaa vaatimista, luulekseni. No, voin olla samaa mieltä tekstin kanssa, vaikka Raimer oli aika vaatimaton sen suhteen ja että saamme sen niin myöhään, mutta se kylläkin heijastaa niitä keskusteluja, joita meillä oli suullisista kysymyksistä ja muista. Muita keskusteluja se heijastaa myös se heijastaa myös turhautumistamme ja haluaisin nostaa yhden sellaisen esille, joka meillä tällä hetkellä on. Se koskee tätä fuusioenergiaa, ITER-projektia, josta on keskusteltu jo pitkään – Neuvosto on nyt esittänyt ratkaisua. 2012-2013 voidaan rahoittaa 1,4 miljardia vähentämällä muita hankkeita seitsemässä puiteohjelmassa. Näistä asioista voitaisiin keskustella, jos olisi niin, että tänä vuonna tai muina vuosina aiemmin olisimme nähneet alikäyttöä näissä ohjelmissa – mutta ei ole niin, että siitä olisi mitään viitettä. Eli on vahva prioriteetti 2020-strategiassa sekä neuvoston että parlamentin taholta. Ja sitten vähän tietää sellaista, mitä me myös haluamme, mutta joka on ehkä vähän epävarmempaa tuloksen kannalta mikä on mielestäni huolestuttavaa. Ja se, mikä mielestäni myös on huolestuttavaa, että sen sijaan, että otettaisiin yhteyttä parlamenttiin asianmukaisella tavalla ja sanottaisiin, että voitaisiinko löytää toinen ratkaisu, niin on vaan paljon painostusta parlamentin puhemiestä kohtaan. Mielestäni tämä on kauhistuttavaa, että komissio ei käytä asianmukaista tapaa näiden asioiden käsittelemiseen. Ja mielestäni se on niin turhauttavaa, että he eivät kuunnella sitä, mitä sanamme herralle Väinöpaskille ja mitä häneltä pyysimme, kun hänestä tuli komission jäsen ja se, ja se meille sopii, että nyt pitäisi olla jo ehdotus väliarvioinnista, joka olisi ollut hyödyllistä ei pelkästään meille, vaan myöskin komissiolle sen arvioimisessa, että mitä joustavuutta olisi ja mitkä olisivat mahdollisuudet viime vuosina rahoitusnäkymissä. Näyttää siltä, että kaikki luovat, että me vain keskitymme siihen, että löytäisimme lisää rahaa, jotta mentäisiin enimmäismäärien yli, mutta mielestäni aidosti ymmärrämme taloudellisen tilanteen jäsenvaltioissa ja todellakin haluamme käydä kaikki hankkeet läpi ja katsoa, että missä on alikäyttöä, missä äh, hommat eivät toimi, missä pitäisi asettaa paremmat prioriteetit ja löytää ratkaisut. Mutta tämä täytyy tehdä mieluummin, kun että tulee äh, palauttaa näitä asioita pöydälle ja sitten leikataan vähän suola ja vähän täällä ja kenelläkään ei ole yleisnäkemystä asiasta. Toivottavasti komissio kuuntelee ja vie viestiä takaisin, että Tarvitsemme todellakin tätä väliarviointia nyt ja komission pitäisi todellakin vastata, että miksi sitä ei ole saatu. Se oli lupaus herra Lewandowskilta, kun hänet komission nimitettiin, että mielestäni on kauhistuttava, että ei ole tapahtunut. Oui, merci Anne de... Kiitoksia Anne, muistutit siitä, että tosiaankin eh, kun järjestimme Lewandowskin eh, kuulemistilaisuuden. Hän sitoutuu tähän tässä edessämme. Ja sitten määräaika tarkistuksille 22. päivä heinäkuuta, ei siis 21. Sehän on Belgian kansallispäivä ja parlamentti on kiinni, mutta 22.7. kaikki ovat töissä ja virkamiehet myös. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyy edelleenkin painostaa aivan kuten te sanoitte, koska meidän vaatimuksemme ovat perusteltuja ja e, aivan kuten muistutitte, e, tämä e, oikeusperustakysymys on tärkeä ja aloitimme eh, suullisella kysymyksellä ja nyt meillä on tämä eh, mietintö. Meidän täytyy eh, jatkaa siihen saakka, kunnes saamme, saamme vaaditut vastaukset aikaiseksi. Ja meidän täytyy osoittaa voimamme komissiolle, neuvostolle. Haluaisin kiittää esittelijä Bögeä siitä, että hän on ottanut meidät mukaan osallistumaan tähän mietintöluonnoksen laatimiseen. Ja siihen on otettu mukaan suuri osa näistä ehdotuksista, joita olemme antaneet hänelle. Periaatteessa olemme samaa mieltä yleislinjoilta. Tietenkin on aina pieniä sävyeroja Eh, kun mennään yksityiskohtaisesti näihin asioihin. Ja me aiomme esittää omat tarkistuksemme. Olen samaa mieltä, kun sanoitte, että tämän pitää olla yksinkertainen ja selkeä mietintö, emmekä me voi laittaa sinne liikaa yksityiskohtia, eh, koska eh, mutta yksi asia tulee tässä esiin, jousto, kysymys pitäisi näkyä merkittävämmin, koska se on hyvin olennainen kysymys eh, rahoitusnäkymissä. Se on hyvin tärkeä seikka. Niinpä haluaisimme, että tässä mietinnössä näkyisi meidän näkemyksemme, että emme hyväksy eh, tuota neuvoston kantaa ajatellen just välinettä, vaan me haluamme antaa eh, budjettivaliokunnan esityksen, jotta eh, neuvosto ja komissio tunnustavat todellakin ja näkevät aikomuksemme. Eh, mutta varmasti nämä asiat voidaan hyvin sovittaa yhteen ja varmasti tästä tulee enemmistö tämän mietinnön taakse. Kiitos. Merci, Kiitoksia. Ja sitten vielä kolmas puhuja, Helga Trypel, esittää esittelijä. Huomaa, että naisia tämä kiinnostaa erityisesti. Ja. Ensin monet kiitokset Raimerille siitä, että hän esitteli mietintönsä. Minä lähtisin liikkeelle siitä, että ensimmäinen kerran toteasin, että ei voinut kuvitellakaan, kun tulin Euroopan parlamenttiin ja tähän budjettivaliokuntaan, että jatkuvasti joutuisi osallistumaan tällaiseen toimintien väliseen toimivaltakiistelyyn. Se, mitä nyt Lissabonin sopimuksen kautta tuli, niin kaikki sopimukset, kaikki oikeudet perustat eivät yhtäkkiä enää päde, mikä on todella ärsyttävää. Ja jos miettii sitä, mitä tämä näyttää ulospäin, ajatellen koko hankkeen hyväksyttävyyttä, voi vain todeta, että tämä kolmen toimielimen järjestämä numero aiheuttaa vain vahinkoja kansalaisten silmissä. On no, todellakin todella ikävää, että tämä on näin. En olisi kuvitellutkaan, että me ollaan näin huono tämä tilanne, ja olisin kuvitellut, että toimintaväisessä kanssakäymisessä lähdetään liikkeelle oikeudenmukaisuudesta. No sitten toinen ongelma, jonka Raimer aivan oikein otti esille. Minusta kysymys on poliittisesta epäonnistumisesta. Jos ajattelemme budjettikeskustelua ja suuttumusta ja ajattelen sitä, miten Tämä kestää kuukausia kaupalla ja kaikkea kääntämistä, joka tapahtuu 23 kielelle, jos on Galileoa tai elvytysohjelmaa. Minä olen sanonut, että minun kannalta katsotaan, niin että tämä politiikka, jota komissio ja neuvosto harjoittavat, se, että tämän päätöksiä uusista asioista, jotka itse asiassa eivät ole yhteensopivia budjettirakenteen kanssa, ovat poliittinen ongelma nimittäin siinä mielessä, että budjetti on liian jäykkä, liian äh, vanhanaikainen, jotta se voisi olla toimia uusien päätösten mukaan silloin, kun on kysymys uusista tehtävistä ja uusista painopisteistä. Kysymys on sitä, että ei ole poliittista voimaa. Kysymys on ilmiöstä, jonka kanssa me tuskallisesti olemaan tekemisissä. Se, että täytyy saada aikaan, siitä kysymys täytyy saada aikaan uusi rakenne. Tästä olemme kärsineet jo vuosikausia. Kaikki yhdistetään lupauksiin, jotka liittyvät tällaisiin puolivälin tarkistuksiin, jota vielä tähänkään päivän mennessä ole saatu. Ja haluaisin vielä sanoa, että kun meillä oli kuuleminen, komission sen Lewandowskin kuuleminen, vaikka siihen liittyy kenties sellaisia poliittisia äänestyskäyttäytymisiä, jos silloin oli selvää, että komission rooli ajatellen muutoksen eteenpäinämistä olisi aika rajallinen ajatellen voimasuhteita neuvostossa, mutta odotin komissiota, ettei se pelkästään ilmoita meille poliittisesti mitkä ovat voimasuhteet neuvostossa, vaan kertoisi meille, mitä se aikoo tehdä, jotta saataisiin toisenlainen rakenne, ajatellen niitä tehtäviä, joita edessämme on, rakenne, joka olisi sen mukainen. Ja tämänhän Raimer Verkälä sanoi, että hän valittikin, että komissio tällä hetkellä ei vie asioita eteenpäin, ettei se ole voimakas, ja että silloin kun on kysymys tämän tyyppisistä poliittisista aloitteista. Sitten vielä kolmas kommentti, koska Inge Kresslekin puhui asiasta jo eilen, on aivan totta nyt, jos ajatellaan tällaista eh, velkaantumisen rajoittamisen politiikkaa eri jäsenvaltioissa, että me voisimme toimia ikään kuin me olisimme täysin irrallinen taso. Me olemme kaikki ymmärtäneet, mikä poliittisesti täytyy välittää viisaasti eteenpäin, että mitkä ovat ongelmat jäsenvaltioissa, mitä tässä selväksi, että olemme ymmärtäneet tämän tilanteen. Se nousee esille useissa kohdissa Raimarinkin paperia, Samanaikaisesti, mikä minusta on ratkaisevaa poliittisesti, samanaikaisesti Raimar tekee selväksi, että vaikka meitä kiinnostaa tietty varojen uudelleen jakaminen, prioriteettien uudelleen asettaminen, että samaan aikaan on olemassa eurooppalainen lisäarvo ja, sitä, ja meidän täytyy toimia sen pohjalta aivan tavalla kuin herra Lamas Suur totesi, miten järkevällä tavalla voidaan yhdistää kansalliset budjetit ja Euroopan budjetti. Ja jos tämä poliittisesti ei onnistu, jos ei onnistu se, että saadaan tästä eurooppalaista politiikkaa, me tulemme epäonnistumaan tällä uudella luonnoksella sekä poliittisesti että myöskin budjetin tasolla ajattelen politiikkaa tulevina vuosina. Joten minusta on tärkeää, toistaa se vielä, on tärkeää sanoa, että kyllä me tiedämme, mikä tilanne on taloudellisesti jäsenvaltioissa, mutta poliittisesti kysymys on siitä, että määritellään täsmällisesti se, mitä ovat yhteiset kansalliset ja eurooppalaiset intressit, miten niiden tulisi heijastua budjetista, koska muutenhan tällaista vakuuttavuutta tästä ei löydy suhteessa Euroopan kansalaisiin. Eilen jo sanoin, toistan senkin vielä kerran, että vihreiden kannalta katsottuna tietysti on olemassa säästömahdollisuuksia ennen kaikkea tässä ydinfuusiokysymyksessä, joka liittyy ITERiin. Jos nyt ollaan sitä mieltä, että näin paljon varoja täytyy asettaa tämän hankkeen käytettäväksi budjetissa, joka ei riitä mihinkään suuntaan, niin silloin pyytäisin kollegoja todella pohtimaan vielä kerran, eikö olisi olemassa kiireellisempiä tehtäviä. Aloitimme jo Galileosta, e, purimme siitä näitä investointeja, ja kysymys on tietystä teknisestä e, rauniosta, joka kenties ei toimi. Tulee kenties syntymään uusia vaihtoehtoja, mutta vihreiden kannalta katsottuna meistä ainakin tällä hetkellä se, että ryhdytään tähän hankkeeseen, ei ole perusteltu ajatellen budjettiongelmia – on olemassa muita alueita, jotka eilenkin nousivat esille, Sidonia otti esille, jossa on myöskin tutkimus- ja koulutuspolitiikkaa, olen sitä mieltä, että voidaan puhua sen puolesta, että siitä ei saa tällä hetkellä luopua, koska se on ratkaisevan tärkeää kilpailukyvylle sisämarkkinoilla, mutta myös maailmanmarkkinoilla. On tärkeää, että nuoret ihmiset saavat kunnollisen koulutuksen, ja olen sitä mieltä, nyt on edessä prioriteettipäätöksiä, ja vihreän kautta katsottuna on se, että me haluamme antaa enemmän varoja koulutukseen ja tutkimukseen, mutta emme tähän ydinfuusioreaktoriin. Euh, merci, euh, Elga. Kiitoksia Helga. Ei nyt äh, lähdetä sisältökeskusteluun, äh, mutta budjettiprioriteeteista äh, haluan muistuttaa, aivan kuten Raimerkin teki, että budjetin jäykkyys on hyvin hankala. 25 vuotta sitten tehtiin ensimmäiset toimielinten väliset sopimukset, jotta päästäisiin tästä jäykkyydestä 100 72 artiklasta johtuvat jäykkyydet, mutta nyt meillä on liian alhaiset maksimimäärät ja siitä on tullut ikään kuin pakkopaita, joka asettaa meidät sellaiseen tilanteeseen, joka on aivan mahdoton. Ja silloin kun yksityisesti tai julkisesti otetaan esiin komissiolle tällainen poliittinen tarve, joka on sillä linjalla, kuin sanottiin 2006 keväällä. Ja silloin sanotaan, että nyt ei voida nostaa tätä kattosummaa. Mutta tämän väliarvion kanta ei ole se, että loppuun asti koko ajan nostetaan nämä kattoja kattosummia. Me kyllä tunnemme aivan hyvin tilanteen. Esimerkiksi komissio olisi voinut sanoa, että eh, heti eh, ei anneta eh, nostaa näitä valtioiden eri osuuksia, mutta ne seuraavat budjetit ovat sellaisia, että sidotaan niitä 2020 strategiaan ajatellaan, että avataan keskustelu, jonka avulla sitten nostetaan nämä summia koko ajan. Kyse on siitä, että jaetaan paremmin summia eri politiikan alojen välillä. Mutta jos komissiolla on juridisten ehdotusten monopoli, jos ei ole antanut ehdotusta, niin ei voida tehdä töitä. Niinpä komissio sen vastaisesti, mitä eh, toimielinten välinen sopimus eh, sanoo, ei ole antanut ehdotusta. Nyt on mahdotonta sanoa mitään, mutta seuraavaksi haluaisi puhua Jöran. And I will once again... Hyvin lyhyesti ja jota hyvin puolesta eilen puhun, joka on lähettänyt minulle muistion, eh, josta haluan minulle teille kertomaan. Yksi ongelma mielestäni on olen oikeastaan ihan samaa mieltä. Raimarin mietin kanssa se on oikein hyvä ja pidän siitä. Ja... Mutta vielä lisäkommentti. Kohdasta 1.6. Että otetaan uudelleen prioriteetit siitä, että pitäisikö pyytää komissiota neuvostoa tekemään ehdotuksia uusista prioriteeteista ja uudelleen kohdentamisesta. Eilen Sidonian kanssa keskusteltiin 2019 vuoden budjetista ja Sidonia sanoi hyvin selvästi, että hän ei tee ehdotuksia uudelleen kohdentamisesta ja uusista prioriteeteista Sitten neuvotellaan, mutta meillä on sellaisen aloitteeseen. Tämä teksti voidaan lukea niin, että itse asiassa kuin aktiivisesti haluaisimme komission ja neuvoston ehdotusta uudesta prioriteetista. Se voisi nähdä olevan vähän ristiriitaisen siirrynnän politiikan kanssa, jota eilen esiteltiin, joten Raimar voisi katsoa tätä sanamuotoa tässä ja saatettaisiin palata toisen ehdotuksen kanssa. Muutetaan sanamuotoa mahdollisesti, poistetaan jotenkin kohtia siitä. Sama pätee sanaan only seuraavassa kohdassa jossa Jutta on laittanut siihen kysymysmerkin. Haluaisin kertoa teille näistä asioista ja konkreettisia ehdotuksia voimme ehkä tehdä tästä myöhemmin. Kiitoksia. Kiitoksia Jöran, sitten Inge Gräsle. Haluan myös tukea Raimeria. Meidän pitää pitää varamme sen osin, että se mitä me näemme tai mitä meille myydään budjettijoustavuutena ei suinkaan merkitse kasvavaa vastuuttomuutta, koska viime kädessä katsomme, että olemme sallineet joustavuutta, se on johtanut siihen, että me olemme jääneet ulkopuolelle. On, annetaan varoja tiettyjen rahoitusvälineiden kautta, niin se johtaa siihen, että me emme enää tiedä yhtään mitään. Ja siitä huolimatta joudumme kiistelemään että kosluita. Kosluita tuli siitä, että ratkaisu tehtiin, emmekä viimekässä tienneet, missä olimme. Meidän on siis varuillamme sen suhteen, että me itsemme rationalisoi itseämme pois koko tästä prosessista. Tämä nyt kuitenkin on se linja, jota neuvosto noudattaa ja valitettavasti myös komission linja. Ja siksi pitää hyvin tarkkaan katsoa sitä, mitä meille nyt tässä ollaan myymässä joustavuutena. Haluaisin sitä siis puheenjohtajalle kysymyksen. Meillä on ongelma, koska meillä on vielä Lissabonin, Lissabonin yhteydessä. Meillä on vain yksi kysymys. Saanko esittää sen samaan syssyyn? Sopiiko se? Se asiahan pitäisi saada myöskin vastaus kesätauon aikana. Tarvitsisin vielä yhden minuutin. Voilà, mais je ne pourrais pas... No niin, en nyt antaa tätä minuuttia Ingelle, koska eh, ministeri eh, Batli on tulossa. Minä eh, olen esityslistalla tässäkin asiassa. Tämä kuuluu samaan. Minun olisi tärkeää tietää, miten tämä, mitä tämä uudelleenlaadinta tarkoittaa komissiolle ajatellen nämä kolme vuoden väli, välin tarkastelua. Minä haluaisin todellakin tietää tästä, koska meidän oikeudellisen yksikkömme mukaan eh, pitää eh, siirtää tämä uudelleen laadinta. No niin, tämä oli siis tämä yksi minuutti. Tästä tulee kirjallinen vastaus vielä. Eh, Raimer, Haluatko vielä sanoa sanasesi, kun olet kuunnellut ennen kuin nämä ravatlei tulee? Haluan kiittää tästä perussävystä keskustelussa. Kaikki yksityiskohdat voidaan sitten tarkistusten myötä ja kompromissien kautta järkevällä tavalla hoitaa. Jyrän on aivan oikeassa. Tämä on juuri sellainen asia, joka tässä menettelyn kiireellisyydessä mietin rakenteen muuttumisen myötä alun perin oli muotoilussa aivan oikein, mutta nyt voidaan ymmärtää täysin väärin. On tehtävä selväksi se, että me olemme valmiita oman poliitti, omien poliittisten prioriteettiemme pohjalta tarttumaan ja ajattelemme sen pohjalta, mitä on kielteisiä ja myönteisiä prioriteetteja ja sen pohjalta, mitä me ajattelemme budjetista. Me olemme valmiita neuvottelemaan neuvosto- ja komission kanssa. Tämä on se nykyisessä, tässä muotoilussa, missä sanotaan, nyt se on väärin ymmärrettävissä, kiitän kommentista. Kaikista muusta tulee sitten käymään keskustelemaan kaikkien kanssa tarkistusten perusteelta. Kiitos. Thank you very much. Uh, with that we have, uh... Kiitoksia. Ja näin me saamme päätökseen meidän kokouksemme. kokouksemme uh, seuraava valiokuntakokous 13. syyskuuta kello 15. Erittäin mukavaa lomaa teille ja seuraavaksi sitten suljettu.